Guten Morgen. Good morning. Oikein hyvää huomenta. Good, good morning, please take a seat. Hyvää huomenta. Pyytäisin teitä nyt astumaan, istumaan paikoillenne, jotta voin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteemme liittyen EPSASiin. Ja lisäksi haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka seuraavat kokousta internetin kautta ja teillä on myös mahdollisuus todella esittää kysymyksiä. Näin oli itse asiassa ajateltu alusta alkaen. Tämä on tärkeä valiokunnallemme, koska Euroopan unionin sisällä myös talousarvioiden läpinäkyvyys on meille tärkeä asia. Haluan toivottaa tervetulleeksi asiantuntijamme ja haluan kiittää teitä siitä, että olette kaikki nähneet vaivaa ja saapuneet tänne paikalle. Tämä on myös meille hyvin tärkeä aihe. Ja toivomme, että tässä saatamme hiukan tasoittaa tietä myös tulevaisuudelle. Maa, jonka parhaiten tunnen, on myös tässä asiassa mukana ja paljon olisi sielläkin tehtävää. Ajatellaan tiedon laatua. Sitä täällä usein pohdimme. Olen 11 vuoden ajan ollut tämän valiokunnan jäsen ja täytyy sanoa, että harvoinpa minulle on niin pahasti ja paljon valehdeltu kuin viime vuosina, joten äh, kyllä tämä on aihe, johon meidän täytyy ehdottomasti tarttua. Täytyy saada aikaan sellaista läpinäkyvyyttä, joka todella toimii. Ja me poliitikot Meillä on tietenkin hallinnon kanssa sinänsä yhteinen ongelma, että joskus politiikan keinoin tehdään päätöksiä, joiden pitkän aikavälin vaikutuksista ei alun alkaen olla oikein tietoisia. Siksipä toivomme, että nyt kun tehdään uudistuksia tilinpitojärjestelmiin, tilinpäätöstandardeihin, asiaa pohdittaisiin sen pitkän aikavälin vaikutusten kautta. Ja kun ajatellaan sitä, miten äh, suljettujen ovien takana tehdään päätöksiä, niin on hyvin tärkeää ajatella, miten nämä päätökset sitten vaikuttavat. Meidän tulee tehdä sellaisia päätöksiä, jotka tekevät ähm, mahdottomaksi sen, että näitä tilinpitojärjestelmiä edelleen voidaan hoitaa hämärissä olosuhteissa. Nyt tarvitaan todella valoa ja läpinäkyvyyttä. Meidän täytyy ottaa tämä asia erittäin erittäin vakavasti. Ja kun me katsotaan julkisen sektorin tilinpäätöstandardeja, niin on huolehdittava siitä, että totuus tulee julki. Ja kyllä tässä varmaan tiettyä vastaenergiaakin on olemassa. Ymmärrän toki saksalaisia, jotka ovat minulle sanoneet, että no, miksemme pyrkisi hoitamaan asioita ja saamaan aikaan parannusta siellä, missä sitä voidaan saada, kun ajatellaan vaikkapa Eurostattia ja sen saamia tietoja. Kyllä meidän täytyy käsitellä eri jäsenmaita hieman eri tavoin. Ymmärrän toki, että esimerkiksi Saksan IT-järjestelmän uudistaminen aiheuttaisi sen, että yli 17 000 eri julkisen tahon järjestelmät tulisi uusia. Ja kaikkein tärkeintä on tietenkin se, että me saamme aikaan järjestelmän, joka toimii ja joka on luotettava. Minä ymmärrän oikein hyvin tilanteen, että kun sitten vuodenvaihteessa katsotaan, miten taloudenpito on toiminut, niin mehän esimerkiksi tässä valiokunnassa tarkastelemme hyvin paljon kohesiopolitiikkaa ja kohesiohankkeiden läpinäkymättömyys on kyllä yksi asia, joka nyt ei tämän päivän keskusteluun liity kuin epäsuorasti, mutta joka on meille hyvin tärkeä kysymys ja liittyy tietenkin myös EPSASeihin ja esimerkiksi tämän EU-budjetin osan suhteen kyllä toden totta tarvittaisiin lisää avoimuutta. Soltes ja minä, varapuheenjohtaja ja minä, olimme viime viikolla Kreikassa ja Igor, kyllä me kävimme itse asiassa, kun useita eri hankkeita tarkastelimme, niin näimme, että nämä hankkeet eivät välttämättä ole kestäviä sinänsä, että niissä on kyllä alkurahoitus, mutta lopputulos eivät ole kuin rauniot. Eli jatkorahoituksen epävarmuus johtaa siihen, että hankkeet eivät koskaan toteudu. Tähän tarvittaisiin parannusta. Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Tästä tulee erittäin mielenkiintoinen aamupäivä ei varmaankaan viimeinen laatuaan suinkaan, en tarkoita tätä mitenkään uhkauksena, vaan tarkoitan, että varmasti yhteistyömme jatkuu myös. Ja nyt Igor voit jatkaa. Uh, also I would like... Kiitos. Minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleiksi. Hienoa, että olette paikalla. Tämänpäiväinen aihe on hyvin tärkeä, aivan niin kuin edustaja Gressle totesi. Se on kaikille jäsenvaltioille, kaikille meille tärkeä Me haluamme läpinäkyvyyttä ja myös seurantajärjestelmiä, jotka tuottavat vertailukelpoisia tietoja eri jäsenvaltioista. Tällä tavalla voimme välttää sellaisia käytäntöjä, jotka eivät ole niinkään suosittuja, mutta jotkut hallitukset esimerkiksi käyttävät tällaisia menettelyjä menettelyjä, jotta näyttäisi siltä, että kirjanpito on hieman rakentavampaa. Kun ajatellaan julkisen sektorin raportointia, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, niin käytännöthän vaihtelevat kassaperusteisista kirjanpitojärjestelmistä suoriteperusteisiin, on myös välijärjestelmiä, näiden erilaisia yhdistelmiä ja sitten on erilaisia standardeja kirjanpidossa, joita hallitukset noudattavat. Myös nämä väliportaan vaiheet ovat hyvin tärkeitä jäsenvaltioissa. Joissakin maissa ongelmana on se, että käytetään erilaisia tapoja raportoinnissa. Toisaalta käytetään niin sanottua ESAN 2010 raportointia ja toinen on taas sisäisten sääntöjen mukainen raportointi. Samassakin maassa voidaan käyttää eri raportointijärjestelmää. Tämä ei ole niinkään läpinäkyvää, avointa ja se voi johtaa erilaisiin käsityksiin vaikkapa julkisesta velasta. Tämän takia olen vakuuttunut, että meidän täytyy tuoda esille sitä, kuinka tärkeää EPSAS-järjestelmän kehittäminen on. Nyt vielä on kovin varhainen vaihe tehdä johtopäätöksiä, mutta jos tällaiset standardit ja säännöt voitaisiin kehittää niin, että ne olisivat pakolliset kaikissa jäsenvaltioissa, kenties jo seuraavalla rahoituskaudella, niin sitten suunnittelukin voisi sujua paljon paremmin ja avoimemmin. Me kaikki tiedämme, että vaikka jo tänään ryhtyisimme taivuttelemaan hallituksia muuttamaan järjestelmiänsä kassaperusteisesta suoriteperusteiseen kirjanpitoon, niin siitä huolimatta tämä tulisi maksamaan aika lailla rahaa. Tämä totta kai vaikuttaisi poliitikkoihin, mutta se vaikuttaisi myös virkamiehiin, jotka tekevät työtään tällä alalla. Joskus on hyvin vaikeaa muuttaa ajattelutapaa, toimintatapoja. Ja näin ollen meidän on oltava huolellisia, kun painostamme hallituksia omaksumaan nämä standardit. Ja jos perehdymme kaikkiin kirjanpitostandardeihin kaikilla tasoilla maailmassa, Euroopassa, kansallisesti ja laajemminkin, niin Nehän ovat periaatteeltaan varsin samankaltaisia. Ne kaikki käyttävät tiettyjä perusperiaatteita. Mutta oikeastaan lopputulos sitten eroaa. Miten tietyt arvot, tietyt luvut sitten painottuvat. Ja kaikki tämä toki pitäisi hoitaa entistä avoimemmin. Euroopan parlamentti pyrkii siihen, että budjetointijärjestelmä, kirjanpitojärjestelmä on hyvin avoin ja selkeä, jotta tiedoista saa selkeän käsityksen siitä, missä mennään. Voi olla, että neuvostossa aika ajoin on suurempiakin ongelmia kuin komissiossa. Näin on ainakin ollut kenties 20 viimeisen vuoden ajan. Me olemme pyrkineet tätä ongelmaa ratkaisemaan oikealla tavalla. Haluaisin esitellä tämän aamupäivän puhujamme antaisin ensin puheenvuoron rouva Silke Stapel-Weberille. Hän on Eurostatin pääosastosta johtaja, joka vastaa siellä kansantalouden tilinpidosta. Ja vasta sitten Aleksandre Makaronidis on EPSAS-työryhmän johdossa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Silke Stapel-Weber, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, herra Scholtes, arvoisa rouva Gressle, hyvät naiset ja herrat. Hyvää huomenta. Minun tehtäväni on nyt luoda äh, ikään kuin näyttämö meidän erittäin tärkeille äh, keskusteluille tänään ja tulen tekemään sen yhdessä äh, kollegani Aleksandra Makaronidisin kanssa, joka on aivot EPSAS-työn takana Eurostatissa, joten meillä on kyllä paras asiantuntija tällä paikalla, joka voi olla. Haluaisin kiittää edustaja Gressleä hyvin lämpimästi tästä aloitteesta, koska me olemme erittäin kiitollisia siitä, että että meillä on tämä vuoropuhelu tänä aamuna Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja monien muiden sidosryhmien kanssa olemme iloisia, kun näemme heidät tällä salissa. Meidän mielestämme tämä tapahtuma tulee olemaan jälleen yksi virstanpylväs EPSAS-keskustelussa ja kiitämme siitä. Tässä esityksessä tänä aamuna, jonka jaan yhdessä kollegani Aleksandren kanssa, Minulle luvattiin, että tekniikka toimii. Ah, nyt se toimii. Hyvä. Tässä esityksessämme haluaisin ensin kertoa hiukan tämän hankkeen historiasta, jotta tietäisitte, mistä lähdimme ja missä vaiheessa nyt olemme. Ja erityisesti viittaan tähän julkisen talouden kehystä koskevaan direktiiveen ja tähän IPSAS-raporttiin, äh, jonka Eurostat tilasi. Sitten annan puheenvuoron kollegalleni, joka tulee käsittelemään vähän tarkemmin teknisiä yksityiskohtia, kertomaan miksi me eh, tarvitsemme EPSASia ja mm, katsomaan myös tätä keskustelua, joska tämä puheenjohtaja ja eh, toinen puheenjohtaja puhuivat nimittäin tämän hankkeen kustannukset. Eh, kerromme myöskin täytäntöönpannosuunnitelmasta ja siitä työstä, jota nyt tehdään. Nyt haluan mennä tähän taustaan ja siihen, mitä tapahtui vuosien 2012 ja kevään 2013 välillä, jolloin tutkimuksemme näki päivän valon. Koko tämä EPSassa keskustelu alkoi itse asiassa valtion talouden kriisin ja maailmanlaajuisen kriisin seurauksena ja kävi ilmeiseksi, että puuttuu avoimuutta ja että täytyy parantaa ähm, poliittisten päätöksenteon taustalla olevien tietojen luotettavuutta. Ja tämä näkyi vahvemmassa äh, finanssipoliittisessa valvonnassa ja mm, otettiin käyttöön Sixpack, joka sisälsi tämän julkisen talouden kehystä koskevan direktiivin. Tämä oli marraskuussa 2011. Tämän direktiivin 61 artikla eh, itse asiassa jo sisältää tämän alkuperäisen pyynnön komissiolla, että sen täytyy eh, tarkastella kansainvälisiä julkisektorin tilinpantostandardeja EUn eh, e jäsenvaltioita varten. Ja silloin jo Euroopan parlamentilla oli erittäin tärkeä rooli keskusteluissa. Eurostat sen jälkeen otti johtoaseman ja äh, järjesti EPSAS-hankkeen äh, tutkintaa toimet komissiossa. Me teimme tämän erittäin läheisessä yhteistyössä muiden komission palveluyksiköiden kanssa, esimerkiksi budjettipääosaston ja ECFin pääosaston kanssa. Meillä oli myös julkinen kuuleminen, johon saimme 68 vastausta. Ja kysymys, jota siellä tarkastelimme, oli se, että voi, voidaanko julkissektorin kansainväliset tilinpäätösstandardit ottaa sellaisenaan käyttöön Euroopassa tässä äh, kuulemisessa meillä oli varsin tasapainoinen vastaus, kun 40 prosenttia sanoi kyllä, 30 äh, prosenttia sanoi kyllä ehkä, mahdollisesti, ja 30 prosenttia vastaajista sanoi ei työryhmä, jossa oli julkisektorin eh, tilin tarkastusasiantuntijoita. Luotiin siihen myös kansainvälinen valuuttarahasto osallistui eh, ja sillä oli neljä kokousta 2012. Myöskin tilattiin tämä tutkimus ja se osoitti, että eh, julkisektorin tilinpäätös käytänteissä on hyvin suuria eroja, ei vain jäsenvaltioiden sisällä, vaan myöskin jäsenvaltioiden jäsenvaltioiden välillä, vaan myös jäsenvaltioiden sisällä mukaan lukien se, jonka edustaja Gressle ja minä tunnemme parhaiten. Ja nämä lopputulokset, joihin päästiin komission kertomuksessa, on se, että IPSASia ei voida sellaisenaan helposti ottaa käyttöön Euroopassa, mutta se on hyvä viitekehys EPSASille ja menen näihin äh, loppupäätelmiin vähän tarkemmin myöhemmin. Nyt haluaisin äh, kertoa, että suuri osa työstämme kevään 2013 ja vuoden 2015 puolivälin äh, välillä keskittyi sidosryhmien kuulemiseen ja mm, tiedon lisäämiseen kaikkien sidosryhmien kesken erittäin tärkeä tässä äh, tiedotustyössä oli tämä EPSAS-konferenssi, joka järjestettiin täällä Brysselissä toukokuussa 2013. Ja siellä äh, siihen osallistui yli 200 osallistujaa. Se jo osoitti, että oltiin erittäin kiinnostuneita tästä aiheesta ja mm, siitä keskustelemisesta. Meillä oli täällä tilintarkastustuomioistuimia, kansallisia tilastoinstituutteja, akateemikkoja, yksityishenkilöitä, kaikki jotka työskentelevät tällä alalla, olivat paikalla. Ja meillä oli korkean tason puhujia, Van Rompuy ja komission sen Semeta esimerkiksi. Meillä oli neljä johtopäätöstä tästä konferenssista. Ensinnäkin todettiin, että poliittinen tuki tälle EPSAS-hankkeelle kasvaa. Korostettiin myös sitä, että EPSAS-hankke on tarpeellinen väline, jotta saadaan äh, aikaan budjetti- ja finanssipoliittista integraatiota Euroopan unionissa. Ja lisäksi tämä on kunnianhimoinen hanke, jota on katsottava vähintäänkin tällaisella keskipitkän aikavälin näkymällä. Se ei tule tapahtumaan yhdessä yössä. Ja lisäksi korostettiin sitä, että hallinnointi on äh, prioriteetti, koska IPSASin suurin puute on se, että tarvittaisiin eurooppalaista hallintoa vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tämä oli jo yksi niistä johtopäätöksistä, joita tässä konferenssissa Äh, saatiin aikaan. Sen jälkeen perustettiin kaksi työryhmää, jossa oli jäsenvaltioiden asiantuntijoita, joissa äh, äh, keskityttiin toisessa hallintoon ja toisessa ryhdyttiin keskittymään konkreettisiin teknisiin standardeihin. Meillä oli julkinen kuuleminen EPSAS hallinnointirakenteen ja periaatteiden tulevaisuudesta ja siihen osallistui 203, me mm, siis 203 vastausta. Ja lisäksi äh, tilasimme PricewaterhouseCoopersilta äh, tutkimuksen, jossa katsottiin EPSASin kustannuksia ja hyötyjä ja äh, tehtiin ensimmäinen kriittinen analyysi kansainvälisistä standardeista ja niiden soveltuvuudesta meidän tarkoitusperimme. Nyt olen erittäin iloinen siitä, että herra Sumes on täällä. Hän tulee tätä tutkimusta valottamaan vähän tarkemmin hiukan myöhemmin tänä aamuna. Nyt annoin teille pähkinänkuoreissa tiedot siitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Nyt haluaisin katsoa sitten hiukan tulevaisuuteen. Eräs toinen virstanpylväs on saavutettu juuri nyt syyskuussa 2015, kun EPSAS työryhmä muodollisesti perustettiin ja jäsenvaltiot nimittivät mm, osallistujansa tähän EPSAS-työryhmään jäsenvaltioiden osallistujien lisäksi. Monet heistä tulevat valtiovarainministeriöistä. Meillä on hyvin suuri kansainvälinen osallistuminen tähän työryhmään, Maailmanpankki, kansainvälinen valuuttarahasto ja myöskin IPSAS-lautakunta ovat edustettuina. Nyt me perustamme tällaisia pieniä soluja, jonka tarkoituks, joiden tarkoituksena on pienemmässä asiantuntijaryhmässä kehittää eh, erilaisia näkökohtia. Jokaisessa näistä soluista tulee olemaan neljästä kuuteen eh, jäsentä ja nyt me voimme sitten eh, myös käyttää moderneja kommunikointivälineitä, ei aina tarvitse kokoustaa, mm, vaan voidaan käyttää videokonferensseja. Tämä solu, joka käsittelee ensi kerran täytäntöönpanoa, siinä katsotaan tukea äh, niille jäsenvaltioille, jotka haluavat tähän seikkailuun ryhtyä. Se solu on jo hyvin aktiivinen, muut tulevat käynnistämään työnsä varsin pian. Ja sitten haluaisin sanoa tämän vain ihan lyhyesti. Vuonna 2014, äh, vuodesta 2014 tähän asti olemme tehneet hyvin paljon työtä EPSAS sidosryhmien kanssa, joten tiedotus ja tiedon lisääminen on erittäin tärkeä osa Aleksanderin tiimin työtä. Meillä oli yli 40 tapahtumaa 2014, 35 tapahtumaa on ollut nyt jo 2015. Yritämme osallistua kaikkiin kansainvälisiin kokouksiin tästä aiheesta lisätäksemme tietoisuutta, mutta myös kuunnellaksemme, ymmärtääksemme ja keskustellaksemme, koska yksi asia on erittäin tärkeä ja sen Rova Gressle ja Scholtes mainitsivat tänä aamuna. Meidän täytyy saada sidisrohmat myymään. Me emme voi toteuttaa tätä hanketta pakolla. Meidän täytyy saada sidosryhmät ymmärtämään se, että tämä on tarpeen ja että tämä on se tie eteenpäin ja että päivän päätteeksi hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset. Joten meidän täytyy lisätä tietoisuutta siitä, että meidän tulisi pelkästään keskustella tämän hankkeen kustannuksista, vaan myöskin siitä, mitä kustannuksia syntyy siitä, jos tätä hanketta ei toteuteta. Se haittaa avoimuutta ja vertailukelpoisuutta. Ja näiden suurten kansainvälisten konferenssien lisäksi meillä on monia kahdenvälisiä vuoropuheluja ja mielenkiintoista on se, että EPSAS-hankkeesta on sana kiirinyt maailmanlaajuisesti ja saamme yhä useammin valtuuskuntia tulevat keskustelemaan kanssamme. Nyt meillä vähän aikaa sitten on japanilainen valtuuskunta ja Japanissa on perustettu EPSAS-tutkimussolu. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Nyt haluaisin palata tähän julkisen talouden kehystä koskevaan direktiiviin. Tässä vaiheessa haluaisin vain sanoa, että jo tässä direktiivissä vuodelta 2011 korostettiin sitä, että jäsenvaltioilla täytyy olla kattavia julkisen standard julkisen sektorin tilinpäätöstandardeja, jotka kattavat kaikki sektorit. Tämä tarkoittaa, että täytyy luoda suoriteperusteista dataa ja valmistella dataa, joka perustuu ESA 95-standardiin. Eli tämä tarkoittaa, että meidän täytyy mikrotasoa sopeuttaa niihin standardeihin, joita jo makrotasolla on käytössä. Ja tämä osoittaa myös, että eh, suoriteperusteinen julkissektorin eh, tilinpito, sen täytyisi olla eh, julkisen arvioinnin kohteena. Ja EPSAS todellakin tukisi tämän direktiivin vaatimuksia. Nyt haluaisin äh, nostaa esiin johtopäätöksiä äh, vuoden 2013 raportista, jonka me, tai tutkimuksesta, jonka me tilasimme. Se käsitteli sitä, että voidaanko IPSASia käyttää sellaisena. Pääjohtopäätös olisi, että IPSASia ei sellaisenaan pystytä täysin ja suoraan soveltamaan, mutta se on hyvä pohja. Pääesteet olivat äh, teknisiä ja erityisesti hallinnointikysymykset oli ratkaistava. IPSAS olisi hyvä viitekehys, mutta standardeja on sopeutettava. Ja ensimmäinen lähes ensimmäisenä lähestymistapana tämä tutkimus jakoi IPSA-standardit kolmeen eri ryhmään. Ensimmäiset olivat niitä, jotka voidaan suoraan ottaa käyttöön tai vain pienin muutoksin. Toiset standardit olivat sellaisia, joita täytyisi muokata. Ja kolmannet olivat sellaisia, että niitä täytyisi pohtia täysin uudelleen Eurooppaa varten. Tietenkin haluaisin korostaa myös sitä, että itsekin on kehittynyt vuodesta 2013 ja monet näistä huolista ja puutteista mm, standardissa on jo korjattu tällä hetkellä. IPSAS työskentelee esimerkiksi sosiaaliturvakysymyksissä, joka oli yksi näistä puutteista, ja hallintopuolessa meillä on nyt työryhmä siellä joka käsittelee tätä kysymystä. Nyt menen tähän äh, viimeiseen kalvooni ennen kuin annan puheenvuoron Aleksandrelle. Haluaisin yhteenvetona äh, katsoa tämän EPSAS-hankkeen päätavoitteita, kuten tänä aamuna Rova Gresslekin pyysi EPSASin täytyisi ensinnäkin lisätä finanssipoliittista avoimuutta ja toiseksi tätä edustaja Scholteskin korosti sen avulla pitäisi saada aikaan vertailukelpoisuutta jäsenvaltioiden välillä, mutta myöskin niiden sisällä ja eri hallintojen tasojen välillä. Ja sen tulisi vähentää epäjohdonmukaisuutta mikrotason ja makrotason kirjanpidon välillä. Haluaisin korostaa sitä, että Euroopan union ja jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita kummastakin, koska EPSAS tulee lisäämään vahvaa tilin tarkastusta ja myöskin tilastointia. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegalleni. Kiitoksia. Voimme varmaan olla kaikki samaa mieltä tästä lopos, viimeisestä avaintavoitteesta ja toivottavasti äm, tämä ymmärtävät ei vain poliitikot, vaan myös äm, muut sidosryhmät. Meillä on nyt vähän aikapaineita, joten pyytäisin, että te esityksenne pitäisi, että se olisi korkeintaan 10 minuuttia pitkä. Kiitoksia. Yritän tehdä parhaani. Yritän tässä esitellä teille tulokset ensimmäisistä arviointiyrityksestä. Näin laajalti sitä ei ole koskaan tehty julkishallinnon tilinpidosta ja kirjanpitokäytänteistä Euroopassa. Tässä näkyy eri hallinnon tasonot, keskushallinto, valtionhallinto, paikallishallinto ja sosiaaliturva. Tässä näette erot ja sen, kuinka näitä julkissektorin kirjanpitokäytänteitä ei voida verrata Euroopassa toisiinsa. Se oli ensimmäinen tutkimus, jonka me teimme liittyen ensimmäisen komission kertomukseen IPSASin soveltuvuudesta vuonna 2013. Ja tässä on toinen yhteenvetotaulukko, jossa katsotaan, tai on yritetty mitata, kuinka lähellä julkisektorin kirjanpitojärjestelmät Euroopassa ovat IPSASia, ja tämä on tutkimus, jonka PVC on tehnyt Eurostatin puolessa. Tässä ovat nämä tulokset, ne antavat tällaisia numerisia mm, tietoja olemassa olevista eroista julkissektorin kirjan käytänteistä ja tässä voitte nähdä, kuinka suur ja ongelmallinen tämä kysymys on. Ensimmäinen kysymys on, miksi tarvitsemme suoriteperusteisuutta ja miksi tarvitsemme tällaisia harmonisoituja, harmonisoitua suoriteperusteisuutta? No ensinnäkin, koska täytyisi täysin julkaista Ähm, tämä äh, äh, julkishallinnon tehokkuus ja tämä täytyy tehdä avoimella tavalla. Jos se ei ole johdonmukainen tai verrattava, niin sitä ei ole hyötyä, mutta EPSASilla yritetään saada aikaan tämä. Ja syy tälle on se, että tämä finanssipoliittinen tieto, mm, jota on käytössä, se ei ole vertailukelpoista, usein se ei ole täydellistä ja se ei ole johdonmukaista. Ja tämä on julkisen talouden kehystä koskevan direktiivin viesti. Ja tämä on suuri riski sekä mm, tilastoille että että äh, tilin päätöksille. Ja nyt äh, meidän pitäisi katsoa näitä pääongelmia, nimittäin äh, se, että julkisektorin standardit eivät ole verrattavissa, eivätkä ole avoimia, ja tästä syntyy ongelmia EUn tasolla. Me haluamme taata statistisen raportointijärjestelmän laatu, tässä on kyse myöskin pääsystä rahoitusmarkkinoille ja kyse on myös taloushallinnosta. kun katsotaan monenkeskistä koordinointia ja finanssipoliittista valvontaa. Jäsenvaltioissakin on joitakin kysymyksiä, joita halutaan äh, ratkaista. Tässä on kyse äh, julkishallinnon tehokkuudesta, on myöskin kyse vastuullisuudesta ja valvonnasta, miten julkisia mm, määrärahoja käytetään. Sitten on äh, kysymys, joka liittyy rahoitusmarkkinoille pääsystä ja sitten tämä on myös suuri haaste julkisen sektorin tilintarkastuksille, koska mm, julkissektorin Kirjanpitojärjestelmiä täytyy tarkastella sisäisesti, että pitää olla riippumaton tilintarkastus, mutta niin kauan kuin tämä riippumaton tilintarkastus käyttää kansallisia standardeja, niin se ei tule lisäämään näiden tilinpäätösjärjestelmien vertailukelpoisuutta. Sitten muutama sana kustannuksista ja hyödyistä. Aivan alusta asti komissio äh, sanoi äh, raportissaan parlamentille neuvostolle vuonna 2013, että EPSAS on hanke, joka tulee aiheuttamaan huomattavia kustannuksia, mutta toisaalta nämä kustannukset meidän mielestämme tai suurin osa niistä ovat ainutkertaisia ja lyhytaikaisia sen sijaan hyödyt äh, tästä uudistuksesta tulevat olemaan kestäviä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja me uskomme, että edut ovat suuremmat kuin kustannukset. Edut lyhyesti ovat, tässä on kyse siitä, että saadaan enemmän vertailukelpoisuutta ja avoimuutta, enemmän tehokkuutta julkisessa hallinnossa, enemmän vastuullisuudesta ja valvontaa. Ja lopulta on kyse siitä, että kuinka meidän julkisen sektorimme rahoitus on vakautta ja, vakaata ja kestävää. Ja tässä on kyse myös sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja tietenkin myös pääsystä pääomamarkkinoille. Nyt lyhyesti kustannuksista. Tässä on erilaisia skenaarioita. Tämä on PVCn tutkimus Eurostatin puolesta. Tässä on erilaisia kustannusarvioita 1,2 miljardin ja 6,9 miljardin välillä EU:ssa. Tässä on kaksi olettamusta. Ensimmäinen on se, että olemassa olevat IT-järjestelmät e, Euroopassa sopivat tähän ähm, tilinpäätösuudistukseen, tai sitten tämä toinen vähän katastrofaalisempi skenaario on se, että e, jäsenvaltioiden IT-järjestelmät on korvattavat ja on investoitava uusiin IT-järjestelmiin, jotta tämä uudistus saadaan aikaiseksi. Mm, minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että tällaisessa uudistuksessa ei ole mitään ylärajaa, koska kaikki riippuu siitä, kuinka paljon jäsenvaltiot haluavat laittaa tällaiseen uudistukseen – lähtien hallinnon uudistuksesta ja e, laajemmalti julkisen rahoituksen uudistuksesta. No sitten tämä EPSAS-hanke, kuten sanoin, me haluamme luoda tämän niin kutsutun EPSAS-puitteiston. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa käyttöön hallinnointiperiaatteita, hallinnointimekanismeja. Meidän täytyy sopia oikeudenmukaisesta menettelystä, standardin luomisessa. Meillä täytyy olla standardin luomiskapasiteetti ja tietenkin meidän täytyy ottaa IPSAS ensimmäiseksi viitekehykseksi, koska IPSAS on nyt ainoa kansainvälisesti hyväksytty eh, julkissektorin tilinpäätösstandardi. EPSAS-hanke on asia, joka tulee kestämään Äh, jonkin aikaa, näin on sanottukin, mutta tämän lisäksi äh, tämä tulee olemaan asteittainen äh, prosessi, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden tilinpitojärjestelmien kypsyys ja erityisesti niiden, jotka toimivat kassavirtaperusteisesti ainoastaan. Mm, meidän täytyy ottaa huomioon tai varmistaa se, että tämä ei ole askel taaksepäin joidenkin jäsenvaltioiden hyvin edistyneille raportointijärjestelmille. Ja sitten olennaisuus on asia, josta olemme jo puhuneet ja me olemme valmiita helpottamaan pienempiä julkisen sektorin yksiköitä. Ajatellaan tässä nyt esimerkiksi paikallishallintoa. Miten tämä voisi toimia käytännössä? Tämä on esitys, jonka melkein kaikki täällä salissa ovatkin jo nähneet. Ensimmäinen ehdotus, jonka teimme, oli se, että ottaisimme käyttöön tällaisen puiteasetuksen ja sillä tavoin äh, meillä olisi puitteet EPSASin käyttöönotolle. Me antaisi tukea valmistelutyötä. Ensimmäisen kerran käyttöönottoa varten. Sitten meidän tulisi ryhmittää työ olemassa olevien IPSAS-standardien ympärille ja antaa prioriteetti julkisektorin kysymyksiin, siis sosiaaliturvaa, eläkkeet, verotus ja niin poispäin. Ja muut IPSAS-standardit voitaisiin käsitellä toisessa ryhmässä ja sitten meidän tulisi käsitellä tätä erittäin tärkeää kysymystä, joka koskee konsolidointia ja kaikkia kansantaloudellisia tilejä. Ja nyt olemme yrittäneet kehittää tätä eteenpäin ja tätä me nyt tarkastelemme sisäisesti komissiossa. Me vo, yritämme saada aikaan sekä rahoituksellista avoimuutta ja vertailukelpoisuutta. Ensin keskitymme finanssipoliittiseen avoimuuteen, tukemalla suoriteperusteisuutta ja ottamalla itsesin pohjaksi. Sitten kehittämällä EPSAS-kehystä ja sitten menemme toiseen vaiheeseen, jossa haluamme saada aikaan vertailukelpaisuutta yhteisten standardien kautta jäsenvaltioissa. Joten ensimmäinen lähestymistapa, sen tarkoituksena oli saada aikaan avoimuutta ja vertailukelpoisuutta. Nyt sitten haluamme erottaa tavoitteet. Ensimmäiseksi tavoitteeksi asetamme avoimuuden ja sitten vertailukelpoisuus tulee seuraavassa vaiheessa. No niin, tässä olen nyt varmaan käyttänyt puheaikani ja olen päättänyt esitykseni ja kaiken muun löydättekin tuolta asiakirjoista. Niin jos teillä on kysymyksiä, niin mielellään me vastaamme. Kiitoksia oikein paljon. Thank you, Mr. Makaridis. Kiitos, herra Makaridis, tästä esityksestä. Avoimuus, vertailukelpoisuus on totta kai hyvin tärkeää myös tilintarkastus tuomioistuinten näkökulmasta sekä Euroopassa että kansallisesti Tervehdin myös tilintarkastustuomioistuimen edustajia, jotka tänään ovat paikalla. Näissä asioissa tilin tarkastajilla, tilintarkastustuomioistuimella on myös merkittävä rooli. Hehän viime kädessä arvioivat myös tilivelvollisuuden toteutumista, tiettyjen suoritusindikaattoreiden näkökulmasta äh, julkisen varainkäytön säännönmukaisuutta. Nyt voimme jatkaa keskusteluamme. Haluaisin antaa puheenvuoron seuraavaksi Patrice Schumeschille. Hän on ollut tutkimuksessa vastuuhenkilönä. Siinä on perehdytty EPSASin täytäntöönpano. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Schultz. Okay. Kiitoksia, herra se oltaisiin, että toimii. Which I can do it. Okay. So now I'm... Minun on nyt äh, tarkoitus esitellä teille PricewaterhouseCoopersin äh, tutkimuksen päälöydökset, äh, mitä tulee EPSASiin ja tähän ehdotuksen 28 jäsenvaltiossa. Meillä oli kolme tehtävää tutkimuksessamme. Ensin oli tarkoitus tarkastella EPSASin täytäntöönpanon kustannuksia ja hyötyjä. Toinen tehtävämme oli arvioida IPSASin soveltuvuutta pohjana EPSASille, kun sitä kehitellään, eli katsottiin kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja ja niiden sopivuutta Euroopan toimintaympäristöön. Ja kolmas tehtävämme oli tarkastella sitten täytäntöönpanon mahdollisuuksia. Me kävimme itse asiassa yhdeksässä jäsenvaltiossa, jotka valittiin niiden aiemman kokemuksen perusteella ja sitten me teimme haastatteluja kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Lähdetäänpä liikkeelle näistä hyödyistä. Kaikkein eniten esiin noussut hyöty 28 jäsenvaltiossa oli tilivelvollisuuden paraneminen ja läpinäkyvyyden paraneminen. Tässä tarkoitus on todella pyrkiä siihen, että erityisesti pitkän aikavälin vastuullisuus otetaan huomioon juuri poliittisten päätösten pohjana ja että asiat tehdään myös tulevat sukupolvet huomioon ottaen. Luonnollisesti tilivelvollisuuden vahvistuminen sekä läpinäkyvyyden paraneminen johtavat myös julkiseen keskusteluun avainkysymyksistä. Ja kun katsottiin sitten niitä maita, joissa uudistuksia oli jo toteutettu, niin todettiin, että päätöksenteon pohjana laadukkaampi tieto on luonnollisesti hyvin arvokasta. Me tarkastelimme sitä, miten hallinto on vastuussa ja tilivelvollinen ja voidaan myös tarkastella toiminnan, myös sosiaalipolitiikan todellisia kustannuksia ja myös tällaisia avainindikaattoreita voidaan kehitellä poliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Eli todettiin, että äh, pääasiallinen hyöty on sillä, että voidaan parantaa päätöksentekoa. Muita hyötyjä esimerkiksi tilin tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen äh, puitteissa. Lisäksi havaitsimme, että kun suoriteperusteinen kirjanpito otetaan käyttöön. Tarvitaan hyvin toimivia, moderneja IT-järjestelmiä ja tähän tietenkin liittyy kustannuksia. Kun sitten katsotaan henkilöstöpuolta, tällaiset laadukkaat kirjanpitostandardit ja niiden käyttöönotto parantavat myös rekrytointia ja liikkuvuutta, mitä työntekijöihin tulee. Tässä siis näitä merkittäviä etuja ja kun kustannuksia tarkastellaan, arvioimme ensin eri jäsenvaltioiden järjestelmien toimivuutta, kirjanpitojärjestelmien toimivuutta. Me jaoimme jäsenvaltiot kolmeen ryhmään sellaiseen, joiden äh, järjestelmät olivat yli 70 prosenttisesti toimivia, sitten sellaiset, joilla alle 40 prosenttia, eli jossa käytettiin enemmänkin käteissä äh, kassaperusteista kirjanpitoa suoriteperusteisen kirjanpidon sijaan. Tässä on hyvin suuria eroja äh, kirjanpito käytänteissä ja kun katsotaan nyt liittovaltioita ja muita valtioita, esimerkiksi niiden sosiaaliturvajärjestelmiä, niin tämä kuva on hyvin kirjava. Tässä on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä, usein myös jäsenvaltioiden sisällä. Ja tämä kyllä osoittaa sen, miten suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönotto voisi tilannetta muuttaa. Kun katsotaan näitä kustannusarvioita, niin sen jälkeen kun olimme ää, tarkastelleet ää, sitä, miten kirjanpito toimii, miten modernia se on, niin tarkastelimme IT-järjestelmien toimintaa eri tasoilla, eri jäsenvaltioissa ja totesimme, että lisää kustannus voidaan näin laskea eri jäsenvaltioissa tämän menettelytavan pohjalta. EPSASin täytäntöönpano kustannus on arvioidemme mukaan koko Euroopassa 1,2-6,9 miljardia dollaria. Aleksander tähän jo viittasi puheenvuorossaan. Kun päätetään siitä, onko tarpeen investoida uusiin IT-järjestelmiin, niin tämä päätös vaikuttaa sitten tähän kustannustasoon. Eli ne maat, jotka meidän tutkimuksessamme olivat eh, kirjan kirjanpidon, kirjanpitojärjestelmien toimivuuden suhteen hieman heikommalla tasolla, oli 40 prosenttia niissä IT-järjestelmien uudistaminen maksaa huomattavasti enemmän. Ja sitten taas niissä, joissa oltiin jo pidemmällä, kustannukset ovat alhaisemmat. Nämä kustannusarviot ovat suuntaantavia Tässä olet tarkoituskaan olla täysin tarkka, vaan nämä osoittaa jonkinnäköistä suuntaa ja arviota ajatellen koko Euroopan unionia. Ja kun sitten ajatellaan eri jäsenvaltioita, niin näin voidaan saada aikaan tällainen kustannushyötyanalyysi niiden eduksi. Niin kuin täällä jo todettiin, nämä edut ovat pitkän aikavälin etuja ja hyötyjä, kun taas tämä kustannus on vain kertaluonteinen. Kun sitten katsotaan IPSA-standardin toimivuutta EPSASin kehittelyn perusteluksi, niin me havaitsimme, että IPSAS ja useimmat hallitukset ovat jo eri tavoin käyttäneet inspiraation lähteenä. Se on ollut niiden pääasiallinen puitteisto. Ja ne hallitukset ja hallinnot, joiden kirjanpito käytännöt ovat kaikkein pisimmälle vietyjä, eivät itse asiassa niitä tässä vaiheessa halua uudistaa. Kaiken kaikkiaan huomiot, joita jäsenvaltioilta saimme Ipsasista, olivat varsin myönteisiä. Tässä suurin ongelma nähtiin täytäntöön täytäntöönpanon vaikeuteen ja kun liittyen. Tekniset ongelmat olivat varsin rajallisia. Huomiot, joita jäsenvaltioilta saimme, liittyivät siihen, että IPSAS-puitteisto ei ollut kattava tai että siinä ei huomioitu kaikkia ulottuvuuksia, jotka olivat hallinnoillemme tärkeitä. Pari-kolme vuotta sitten näin ehkä olikin, mutta niin kuin Silke totesi tuossa aiemmin, tällä välin tilanne on huomattavasti kehittynyt ja IPSAS puitteisto on kehittynyt ja näitäkin tästä, että edelleen työ jatkuu. Tässä on joitain seikkoja, jotka nostamme esiin sellaisina, joihin mielestämme tulisi ehkä paneutua. Ei välttämättä niin, että IPSA-standardia täytyisi muuttaa, vaan niin, että kun esimerkiksi puhutaan konsolidoinnista, siihen tulee keskittyä entistä paremmin. Tai esimerkiksi kaikki eivät ymmärrä vastuukysymyksiä täysin samalla tavoin. Eli käsitykset ovat kirjavia eri puolilla Eurooppaa. Sitten ovat tietenkin muut kysymykset, 38 IPSA-standardia kaiken kaikkiaan, mutta niihin ei liittynyt mitään suuria ongelmia. Mitä me sitten suosittelemme? standardiin liittyen toteamme, että IPSA-standardit ovat olemassa. Ne ovat kaiken kaikkiaan hyvänlaatuisia. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen, vaan nyt kannattaa keskusteluissa keskittyä niihin asioihin, jotka tutkimuksessa erityisesti nousivat esiin. Mitä täytäntöönpanohankkeisiin tulee, niin jäsenvaltioiden kannattaa käynnistää työt nyt ja tehdä suunnitelmat, jotka pohjautuvat kunkin jäsenvaltion omaan tilanteeseen. Näin tämä asia saadaan rullaamaan. Itse täytäntöönpanoon liittyen avainviestimme on, että kannattaa olla pragmaattinen, keskittyä ensin näihin suurempiin linjoihin, kysymyksiin ja mm, lähteä siitä käytännön työssä sitten ylhäältä alaspäin. Ja kun puhutaan tällaisesta laajemmasta uudistuksesta, niin sehän on aina pitkä prosessi, pitkä tie kulkea ja kaikilla jäsenvaltioilla on niin kirjanpitoon kuin tilin päätöksiinkin liittyen monia hankkeita käynnissä ja näitä tarvitaan paremman päätöksenteon pohjaksi. Kiitoksia. Kiitos herra Sumes tästä esityksestä. Ensimmäisessä paneelissamme viimeisenä puhujana on Rovan Julia Katz. Hän on makrotalouden tilastoyksiköstä keskuspankista vieraanamme. Olkaa hyvä. Good morning everybody. Hyvää huomenta. Kiitos, että sain tulla vieraksenne. Tässä näette puheenvuoroni rakenteen. Ensin haluaisin perustella, miksi suoriteperusteisuus on niin tärkeää. Toiseksi käsittelen sitä, miten, miten EPSAS voitaisiin suunnitella ja lopuksi teen johtopäätöksiä. Ensinnäkin suoriteperusteisuuden merkitystä on tässä jo korostettu. Haluaisin lähteä liikkeelle yksinkertaisesta esimerkistä. Silloin kun minä olin opiskelija, niin kun lasku tuli sitten, vaikkapa sähkölasku tai vuokra, lasku, niin laitoin laskut sitten pöydälle ja tältähän se loppujen lopuksi näytti. Kun sitten katsoin, mikä oli rahatilanne, niin huomasin, että rahatilanne oli varsin ruusuinen. Minulla oli lompakossa riittävästi rahaa, jotta pystyin tarjoamaan kavereille kierroksen paarissa. Mutta sitten kun tuli laskumuistutus, niin olikin ongelmia, koska vuokrarahat menivät olueen, olueeseen. Mitä oli sitten pitänyt tehdä? Olisi pitänyt olla jonkinlainen suoriteperusteinen kirjanpito käytössä. Jos tällainen järjestelmä minulla olisi silloin ollut, niin olisin laittanut merkinnän vuokrasta heti silloin, kun se eh, erääntyi maksettavaksi. En olisi voinut jättää huomiotta maksamattomia laskuja. Tämä voi olla varsin banali esimerkki, mutta näin on käynyt joissakin jäsenvaltioissa. Kun Eurostatilla on ilmoitettu alijäämistä, vajeista, niin sitten on havaittu, että on ollut tällaisia maksamattomia laskuja, erääntyneitä laskuja. On jo todettu, että kun jäsenvaltiot raportoivat vajeesta, alijäämästä, niin tämä täytyy toteuttaa suoriteperusteisesti Säännöt löytyvät ESAsta. Lähdetiedot eivät kuitenkaan eivät ole kuitenkaan vielä jäsenvaltioista tullessaan vielä täysin perusteisia, niin kuin nyt olemme jo havainneet. Tästä näette, minkälaista jännitettä syntyy esimerkiksi Eurostatissa. Tässä näette taulukon. Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet Eurostatille alijäämästään. Siellä ei ole kokonaislukuja, vaan siellä on myös hyvin yksityiskohtaisia erotteluja. Tässä taulukko, jossa näette ylhäällä, toki sitä on vaikea lukea, mutta näette, mikä on keskushallinnon tasetilanne huhtikuussa tänä vuonna. Ja tässä on tällainen sekayhdistelmä kassaperusteisuudesta ja suoriteperusteisuudesta. Ja kuitenkin järjestelmästä on äänestetty parlamentissa. Sitten näette taulukon lopussa sitten sen su- suoriteperusteisen alijäämän. Keskivälillä sitten on kaikenlaisia sopeutuksia. Kyseessä on sekä keskushallinto että myös muut hallinnon tasot Belgiassa. Ja kaikki nämä taulukot näyttävät erilaiselta. Ne näyttävät erilaisilta myös kaikkien muiden jäsenvaltioiden tapauksessa. Voitte vain kuvitella, kun Eurostat näitä tilastoja tarkistaa, niin ei se ole mikään helppo tehtävä. Tässä yksi esimerkki siitä, minkälaisia jännitteitä syntyy kassaperusteisuudesta ja suoriteperusteisuudesta. Sitten meillä on tavoitteita ohjelmamaiden suhteen. Meillä on troikkatiimi, joka seuraa sitä, ovatko ohjelmamaat pääsevässä tavoitteisiin suoriteperusteisuuden näkökulmasta meillä on usein tietoa saatavilla vain kassaperusteisesti. Miten siis voidaan arvioida, onko ohjelma maa pääsemässä tavoitteisiin, jos tiedot ovat kassaperusteisia? Kollegani tarvitsevat nimenomaan suoriteperusteista tietoa. Näin he saavat nopeasti tietoa ja voivat tehdä parempia arvioita tilanteesta. Tämä heijastui myös vuoden 2011 kannanottoomme niin sanotusta sixpackista. Totesimme, että haluamme äh, tuorempaa ja luotettavampaa tilastotietoa jäsenvaltioista ja auttaisi, jos jäsenvaltiot toteuttaisivat suoriteperusteisuutta, olisi yhteys ESAan, huomioitaisiin myös kansainvälisesti hyväksytyt standardit ja toimittaisiin harmonisoidusti. Kun me käytämme julkisen talouden tietoja, niin tämä on meille tärkeää ja tämä on tärkeää myös EPSASin kannalta. On oltava yhteys ESAN ja tiedot on oltava harmonisoidussa muodossa. Näin olisi helpompi nähdä tiedot suoriteperusteisuuden näkökulmasta, kun ajattelemme tilastotietoja. Saamme tie, saisimme tietoa nopeammin ja olisi ma- parempi mahdollisuus tarkastaa tietojen paikkansa pitävyys. No, miten EPSAS pitäisi rakentaa? Jos kysytte kirjanpitäjältä, niin vastaus voi olla aivan toinen, mutta minä olen tilastotieteilijä ja minusta olisi parempi, että parannettaisiin toisaalta äh, lähdetietojen ja toisaalta äh, raportointisääntöjen yhteensopivuutta. Miten tämä onnistuisi? Toisaalta niin, että EPSOS mahdollisimman pitkälle perustuisi ESAan. Tietenkään yksi yhteen yhteensopivuutta ei ole. Sen takia sanoinkin, että mahdollisimman pitkälti, äh, mutta olisi tarpeen myös muuttaa ESAta silloin, kun se on välttämätöntä. Tästä muutama esimerkki, miten tämä käytännössä toimisi. Yksi esimerkki on julkisen ja yksityisen tahon kumppanuus ja toinen taas on verojen ja sosiaalimaksujen kirjaaminen. Ensinnäkin hallinnon ja yksityisten tahojen kumppanuudet, vaikkapa tien rakentamisen yhteydessä. Tällaiset sopimukset ovat hyvin monimutkaisia. Yksi sopimus voi täyttää koko kirjahyllyn. Usein käy niin, että kirjanpitäjä analysoi sopimusta, toisaalta on säännöt ja toisaalta sitten taas ovat äh, tilastoihmiset, jotka analysoivat toisten sääntöjen perusteella näitä tietoja. Ei tässä kovin järkevästä julkisten varojen käytöstä voida puhua. Miksi sitten kaikki eivät käyttäisi samoja sääntöjä? Tässä tapauksessa ESA voisi kyllä soveltua myös julkiselle sektorille ja sen tilinpitoon. No sitten sosiaalimaksujen ja verojen kirjaaminen. Tässä on oikeastaan kaksi seikkaa. Ensinnäkin eh, täytyy sopeuttaa tiedot ajan suhteen. Se kassavirta, joka tulee sisään vaikkapa helmikuussa, liittyy niihin arvioihin, jotka on esitetty tammikuussa. Jos haluan suoriteperusteisen arvion koko vuoden verokertymästä, niin sitten täytyy katsoa sitä kassamäärää, joka, joka on tullut helmikuussa tammikuulta. Eli tässä on jonkinlainen pieni aikaviive, kun lasketaan näitä suoriteperusteisia summia. Joskus kyseessä voi olla yksi kuukausi, joskus kaksi kuukautta. Näin vältetään sellaiset summat, joita todennäköisesti ei voida kantaa, ja arvio on myös varsin varovainen. Joissakin maissa käytössä on toisenlainen metodi, ja sekin on tilastosääntöjen mukaan mahdollinen niin sanottu arviointimetodi nimittäin. Joka kuukausi hallinto arvioi, kuinka paljon veronmaksajat ja yritykset maksavat, ja sitten kirjataan tilastoihin ne summat, jotka todennäköisesti kannetaan. No niin, tilastotieteilijä toteaa, että luulenpa, että 10 prosenttia todennäköisesti jää kantamatta, joten kirjataan vain 90 prosenttia tästä arviosta. Tämä prosenttiosuus on laskelman tulosta, se voi ajan mittaan muuttua ja se riippuu myös taloussuhdanteista. Se voi myös vaihtua silloin, kun veroaste muuttuu. Tämän metodin kautta on hyvin helppoa yliarvioida sosiaalimaksujen ja verokertymän suuruutta. Tilinpitäjät ja tilastoihmiset voisivat tässäkin käyttää samoja sääntöjä tilanne paranisi. Näin toimitaan esimerkiksi isossa Britanniassa julkisella sektorilla. No sitten päätelmät. EPSASin hyvänä puolena on se, että se on harmonisoitu, se on yhteydessä ESAan ja se on suoriteperusteinen. Tämä voisi parantaa äh, julkisen talouden tilastotietojen äh, nopeutta, ajankohtaisuutta ja luotettavuutta – Tämä voisi parantaa myös yhteistyötä toisaalta tilastoihmisten kanssa, toisaalta kirjanpitäjien kanssa. Näin voitaisiin raportoida ajoissa myös komissiolle. Euroopassa tilanne paranee. Nyt keskustelua käydään siitä, minkälaisia standardeja tulisi toteuttaa ja miten harmonisointi voisi edetä. EPSAS tästäkin näkökulmasta on hyvin tärkeä. Lopuksi miten sitten päästäisiin parhaiten eteenpäin. EPSOSin edistys ei riipu minusta, ei se riipu myöskään EKPstä, se riippuu Eurostatista, EU-neuvostosta ja myös teistä, Euroopan parlamentista. Toivotan paljon onnea tähän hankkeeseen. Kiitos. Thank you very much for... Kiitos tästä esityksestä. Rova Katz. On hyvä, että voimme vertailla myös sitä, miten käy tässä kassaperusteisessa ja toisaalta suoriteperusteisessa järjestelmässä, varsinkin kun muistamme nämä olueeseen liittyvät ongelmat. Nämä ongelmat ovat näissä asioissa hyvin keskeisiä. Manipulointi on varsin helppoa esimerkiksi jos budjetti ei ole realistisella pohjalla, niin sitten voi yliarvioida tiettyjä lukuarvoja. Ja tämäkin on merkittävää, jotta veronmaksajat saavat ajoissa tietoa siitä, minkälaisia verokertymiä heiltä ollaan tivaamassa jatkossa. Jos todetaan, että kaikki on kunnossa budjetissa, ei ole minkäänlaisia vastuita ja velkoja, ja sitten yhtäkkiä vuoden puolivälissä täytyykin tehdä budjetoinnissa muutoksia, kun rakennelma romahtaa. Sitten syntyykin uusia velvoitteita, joita ei ole ennakoitu. Puhuja korosti myös tämän suoriteperusteisen järjestelmän etuja ja merkitystä. Etenemissuunnitelma, joka laaditaan eri jäsenvaltioissa, varmasti osoittaa kaksi tärkeää seikkaa. Ensinnäkin aikataulutuksen ja toisaalta sen, miten standardia täytäntöön pannaan. Tämä voi olla huomattava edistysaskel meidän kannalta. Ja toiseksi tärkeä sekin on kustannuskysymys. Paljonko tämä kaikki maksaa? Tällä hetkellä on hyvin vaikeaa viedä tuottaa mitään konkreettisia laskelma-arvioita myöskään tietoteknisistä järjestelmistä. Kaikesta huolimatta meidän on keskityttävä ja tuettava näitä ajatuksia. Haluaisin tässä hengessä avata keskustelun. Kaikki voivat osallistua ja kenties myös voitte esittää kysymyksiä asiantuntijoille puheenjohtaja Grefle. Kiitos. Kiitos. Minä haluaisin esittää kysymyksen Eurostatille. Olihan suunniteltu, että asetus saataisiin viime vuonna tai ehkäpä tänä vuonna. Olenko ymmärtänyt, että työskentelytapa on nyt muutettu ja on todettu, että asetustakaan ei tule ennen kuin kaikki ovat kyydissä? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni, sen haluaisin esittää teille kaikille kolmelle. Jos oikein ymmärsin herra Summersia, niin Euroopan unionissa keskushallinnon alalla on Saksa, Italia, Kreikka ja Kroatia, jotka ovat tällaisia kirjanpidon kehitysmaita. Tämä oli tämä ensimmäinen kartta, jonka näytitte EUn laajuisesti. Kiitoksia. Tästä se oli oikein hyödyllinen. Ja kysyisin Eurostatilta, että oletteko te mitä näihin neljään maahan tulee, niin äh, numerot, joita sieltä on tullut, oletteko niitä äh, syvällisesti tarkastelleet, kun katsotaan vaikkapa nyt äh, Sixpack-ehdotusta liittyen talous- ja rahaliittoon. Tätä kysyisin muuten myös Katsilta. Eli ähm, EPSAS, ovatko tiedot hyvälaatuisia vai mahdollisesti puutteellisia tiedot, joita saatte. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Kressle. Kuka puhuisi ensimmäisenä? Miss. Okay. Um, thank you very much. Let me address... Niin, kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin vastata kysymykseen liittyen säädöksiin. Niin, on totta, että kun komissio vaihtui, me otimme vähän aikaa komissiossa pohtia tätä hanketta ja on ihan oikein, että näin tehdään, että pohditaan, miten hankkeita viedään eteenpäin, mutta haluaisin korostaa, että jo vaikutusten arvioinnissa esiteltiin erilaisia tapoja toimia. Yksi oli se, että ensin esitetään aset, annetaan asetus ja aloitamme standardien luomisen saman tien ja käsittelemme avoimuutta ja vertailukelpoisuutta samaan aikaan. Mutta olemme kuulleet kaikkia sidosryhmiä tarkkaan ja otamme huolet eh, hyvin vakavasti, joita esitetään eri jäsenvaltiossa ja toinen vaihtoehto voisi olla vähän tällaisena pehmeämpi toimintatapa, jossa käytämme enemmän aikaa, jotta rakentamme luottamusta EPSASiin ja yhteistä ymmärrystä ja saamme mukaan kaikki sidosryhmät kansallisesti ja kansainvälisesti, että tuemme jo niitä jäsenvaltioita, jotka panevat täytäntöön suoriteperusteista kirjanpitoa kehittämällä EPSO-standardeja, kehittämällä kansainvälisiä standardeja ja että äh, lainsäädäntöä annettaisiin sitten vähän myöhemmässä vaiheessa. Joten Roomaan vie monta tietä ja komissio on tällä hetkellä viime vaiheessa äh, päätöksenteossaan siitä, mikä menettely valitaan ja toivottavasti varsin pian voimme teille siitä tiedottaa, mutta meillä ei nyt ole mikään tällainen yksi koko sopii kaikille ratkaisu, vaan tärkeämpää, että saamme aikaan luottamusta ja eh, eh, että sidosryhmät eh, suostuvat tähän ja ovat vakuuttuneita, koska tähän täytäntöönpanoon liittyy suuria kustannuksia. Meidän täytyy saada luottamuspuolellemme, jotta voimme mennä eteenpäin. Joten on monia erilaisia tapoja toimia ja tällä hetkellä yritämme nyt vihdoinkin päättää siitä, miten toimimme. Toivottavasti pian voimme sitä kertoa enemmän. Kiitoksia. Haluatko sinä sanoa jotain tiedoista? Kyllä. Jos sallitte eikä ettei synny mitään väärinkäsitystä liittyen näihin sääntöihin Täytyy muistaa, että kaikki nämä täytäntöönpanosuunnitelmat, joita olemme esittäneet ja joista keskustelemme, ovat ajatuksia, ideoita liittyen edistymiseen teknisellä tasolla. Ja tietääkseni komissio ei koskaan ole mitään konkreettista päivämäärää julkaissut julkisen sektorin ehdotukselleen, Kun katsotaan tätä kirjanpidon tilannetta, tilaa Eurostatin tietojen pohjalta, niin kyllä on joukko jäsenvaltioita, jotka ovat hiukan jälkijunassa. Mutta jälleen kun ajatellaan sen tiedon laatua, joka liittyy tilinpäätössä raportointiin, niin täytyy samalla muistaa, että ne jäsenvaltiot, joilla on aikaa pitkälle vietyjä tilinpäätösraportointijärjestelmiä ja myös suoriteperusteisia järjestelmiä käytössä, niin sitten on toisaalta taas niitä, joiden kirjanpitojärjestelmä on enemmän kassaperusteinen. Ja näin nämä tilastotiedot ovat hyvin erilaisia. Tämä osoittaa sen, minkälainen riski saattaa liittyä tiedon laadun varmistamiseen. Mitäpä päätöksiä sitten tehdäänkään esimerkiksi tilastotasolla ja tilastotiedon käytön tasolla, niin tilastotieteilijät eivät koskaan voi olla varmoja jonkun tietyn esimerkiksi mm, tilinpäätössä raportoinnin kautta saadun tiedon laadusta. Siksipä, kun ajatellaan myös tätä julkisen talouden puite päätöstä, niin tietenkin vaatimukset on esitetty jäsenvaltioille siitä, että julkisen talouden Ähm, tiedon laatu, tilinpäätöstiedon laatu on valvottua ja että se on sisäisesti tarkastettu, jotta ei synny äh, sellaista tietoa, jota käytetään joko tilinpäätösraportoinnin tai tilastoraportoinnin pohjalle, joka ei olisi luotettavaa. Madam Katz. Yes, thank you. Yeah, I... no, niin, kiitos. Haluaisin vain esittää esimerkin aiemmista kokemuksesta. Oli äh, yksi jäsenvaltio, nimittäin Kreikka, jossa sotilasmenot oli raportoitu kassaperusteisesti osana alijäämään. Ongelmana tilastotoimistolla oli saada tietoa sotilasmenojen toteutumisesta. Eurostatin sääntöjen mukaan sotilasmenot kirjataan sitten, kun toimitus tapahtuu. Katsottiin, että nämä toimet ovat varsin herkkä luontoisia, koska ne liittyvät kansalliseen turvallisuuteen. Kun ajatellaan sitä, että tällaiset maksutapahtumat olisi kirjattu suoriteperusteisesti, niin sitten tilastoihmisten olisi ollut paljon helpompaa löytää kirjanpidosta tiedot, ja näin tiedot olisi voitu raportoida oikein myös Eurostatille. Tässä konkreettinen esimerkki siitä, miten suoriteperusteinen hyvä kirjanpito voi parantaa myös tilastotietoja loppujen lopuksi, aivan niin kuin Aleksandra sanoi, niin tilastoihmiset ovat riippuvaisia myös eh, julkishallinnon kirjanpitojärjestelmän laadun varassa. Schumechis. Siis. Sitten herra Sumes, haluatteko lisätä tähän vielä jotakin? Olkaa hyvä. No, I think the... Mielestäni tärkeimmät asiat on sanottu ja edustaja Gressle nosti esiin tämän äh, heterogeenisyyden, joka tästä kartalta näkyi. Ja nyt tärkeää minulle on se, että jokaisen jäsenvaltion tulisi tarkastella omaa äh, tilannettaan ja jos se sitä arvioi, niin se pystyy paremmin katsomaan tilannetta omasta näkökulmastaan. Tämä on se tie, jota pitäisi kulkea. Speakers. Kiitos kaikille puhujillemme. Olemme käyttäneet ajan, joka oli varattu tälle ensimmäiselle paneelille ja voimme mennä eteenpäin. Okay, because here my agenda is... Selvä. Haluaisin pyytää Oscar Figueredoa käyttämään puheenvuoron. Nyt paneelimme aiheena on täytäntöönpano kansallisesti, nyt kun EPSasta kehitetään. Herra Oskar Figueredo, olkaa hyvä. Muito obrigado. Bom dia e obrigado pelo convite que <coughs> endereçaram. Kiitoksia ja huomenta. Kiitoksia, että kutsuitte minut, että kutsuitte äh, pitämään tämän esityksen. Ja esitykseni on seuraavanlainen. Rahoituskriisi osoittaa, että hallitukset käyttävät tilinpäätöskäytänteitä jotta eh, julkisen sektorin eh, taloudelliset indikaattorit olisivat tietyssä tilanteessa paremmat, eh, mutta silloin se siis tällaisessa kassaperusteisessa tilinpidossa voi olla yhtenä päivänä enemmän tuloja ja vähemmän menoja ja tämä saattaa näyttää paremmalta tulevaisuuden kannalta tai antaa paremman kuvan tulevaisuudesta. Puhun nyt Portugalista. Meillä on hyvin paljon yksiköitä, jotka ovat muuttaneet kirjanpitostandardejaan, kassaperusteista suoriteperusteista, esimerkiksi yliopistot ja sairaalat, jos tätä kirjanpitomenetelmää laajennettaisiin kaikkiin valtion yksiköihin, jotka vielä toimivat kassaperusteisesti, niin voitaisiin saada parempia tietoja. Eli ei pelkästään tiedetä niitä kassavirtoja, jotka kulkevat ähm, määräajan hallinnoinnissa, vaan tiedetään myös konsolidoidut passiivat. Ja lisäksi on parempaa konsolidointia, nähdään menot ja myöskin se, mitä yritykset ovat investoineet. Tällä tavoin on enemmän avoimuutta ja julkisten sektorin yksiköiden vertailukelpoisuutta. Tämä ei tietenkään onnistu ilman hallituksen tukea ja hallituksen apua tämän uudistuksen toteuttamiseksi. Portugalissa hallitus 2012 päätti uudistaa tätä tilinpäätösmenettelyä. Tämä mm, tehtävä annettiin työryhmälle, piti luoda uusi standardi julkiselle sektorille, muokata sitä, mikä oli käytössä ja sitten myöskin yhdistää tähän liittyvä lainsäädäntö. Meillä oli tämä uudistus julkiselle sektorille ja sitten luotiin perus erittäin tärkeä asiakirja, nimittäin uusi budjettipuitelaki. Tämä äh, sopii äh, suurelta osin suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Se oli meillä pohjana julkisen sektorin rahoituksen uudistamiselle. Nämä kummatkin asiakirjat äh, heinäkuussa 2015 mm, hallitus hyväksyi ja siis heinäkuussa 2015 ja syyskuussa 2015 ja ensi vuosina ne, niitä ryhdytään toteuttamaan. Tämä uusi budjettilaki, siinä on kyse pelkästään budjettikysymyksistä ja budjettiin liittyvistä ongelmista, mutta se liittyy myös kirjanpitoon, valvontaan ja avoimuuteen. Määritellään esimerkiksi, että valtio on yksi tilinpitoyksikkö. Voidaan luoda alkutaso, jossa on kaikki kohdat, jotka eivät nyt enää perustu, ole kassaperusteisia, mitkä ovat verotulot, mitkä ovat mikä on historiallinen omaisuus ja mitä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia on. Valtio tietenkin jatkaa budjetointia, mutta samalla sillä on hallinto, tili ja meillä on erilaisia eri, eritettyjä, erillisiä konsolidoituja tilejä. Kaikki nämä asiakirjat on äh, Tilintarkastus tuomioistuimen tietenkin tarkistettava. tämä uusi budjettilaki sanoo myös, että hallinnolliset tiedot, rahoitukselliset tiedot, budjettitiedot. On olemassa olevien tilinpäätöstandardien, on, niiden on oltava olemassa olevien tilinpäätöstandardien mukaisia. Luotiin sitten tällainen julkisen sektorin tilinpäätöstandardi sillä perus se perustuu uusimpiin IPSASin standardeihin ja joihinkin muihin standardeihin, joita on julkisektorilla ja myöskin standardeihin, joita Euroopan komissio käyttää tilinpäätöksissään. Siksi on hyödyllistä saada tietoja tarpeellisilta elimiltä, esimerkiksi budjettiyksiköltä, tilasto instituutilta, paikallisviranomaisilta, mm, keskuspankilta. Kaikki nämä yksiköt osallistuvat tämän puitteiston luomiseen. Tämä on erittäin tärkeää, koska me haluamme saada aikaan uudet tilinpäätösstandardit, haluamme antaa tietoja erilaisille käyttäjille niin, että meillä on vain yksi ähm, kirjanpitomenetelmä. Ja voidaan huomioida eri äh, käyttäjien edut ja tarpeet. Uusi siihen standardiemme pääperiaatteet löytyvät tästä. Tietenkin suoriteperusteisuus, sitten meillä on osa, joka liittyy eri konsepteihin, jotka ovat tämän äm, mm, standardin pohjana. 27 eri standardia meillä on tässä. Sitten meillä on moniulotteinen tapa toimia, koska haluamme tässä ottaa myös budjettitiedot ja tilastotiedot huomioon. Ja sitten meillä on e, erilaisia malleja näiden rahoitustietojen esittelemiseksi. Lisäksi halutaan yksinkertaistaa tätä järjestelmää pienille yksiköille, jotka Äh, sisältävät pienemmän riskin. Tässä näette yhteenvedon näistä perusperiaatteista ja myöskin siitä, äh, mistä meidän normimme on otettu. Suurimman osan äh, näistä normeista otimme kansainvälisistä standardeista, siis IPSASista, mm, pienillä muutoksilla. Joitakin sääntöjä ei ole otettu vain Ipsosista, vaan olemassa olevisista portugalilaisista kirjanpitostandardeista ja sitten tässä on kaksi normia, jotka olemme itse kehittäneet. Ne liittyvät budjetointiin ja hallinnon tilinpitoon. on tietenkin aivan selvää, että monet näistä normeista ja niiden täytäntöönpanosta tuovat mukanaan ongelmia ja tulee nousemaan esiin kysymyksiä ja haasteita niille yksiköille, jotka eivät vielä ole käyttäneet suoriteperusteista kirjanpitoa. Tässä meillä on kaksi esimerkkiä. Tässä vielä odotamme näitä ongelmia, voidaksemme ratkaista ne Esimerkiksi on tunnettava maan historiallinen omaisuus, omaisuuserät, sehän on myös mitattava. Ja sitten voi kysyä myös julkisektorin aktiivasta. Täytyy katsoa, kuinka pitkä on maturiteetti. Ja sitten on katsottava tiettyjen omaisuuserien markkina-arvo. Meidän on katsottava, miten ne voidaan laskea. Ja toinen asia, nimittäin investoinnit ja konsolidointi. On katsottava, miten määritellään konsolidointi ja kuka sen tekee, kuinka voidaan Ähm, määritellä yksityisten yritysten vaikutusvalta ja äh, aiheuttaako se ristiriidan hallituksen äh, suverenisuuden välillä? Miten arvioidaan sijoitusten arvo? Nämä ovat kysymyksiä, joista meidän täytyy vielä keskustella. Näiden ongelmien haasteiden lisäksi Meillä on tässä myös vielä erittäin tärkeä kysymys, nimittäin meidänhän täytyy myös arvioida nämä uudet normit. Tämä on haaste niille yksiköille, jotka käyttävät suoriteperusteista kirjanpitoa, mutta erityisesti niille, jotka vielä käyttävät kassavirtaperusteista tai muokattua kassavirtaperusteista kirjanpitoa. Ja nämä ovat suuria ponnisteluja jotka kaikkien on tehtävä, jotka osallistuvat kirjanpitoon, kaikkien asiantuntijoiden on tehtävä sitten johtopäätelmänsä tiettyjen asioiden mittaamisesti. Esimerkiksi muut kuin valuuttatoimet Ja verot johtavatko ne aktiivaan äh, vai passiivaan? Ja tunnistetaanko kaikki nämä asiat? Sitten on erittäin tärkeä kysymys. Tämä ei ole pelkästään tekninen kysymys, vaan tässä on kyse ihan vain äh, maalaisjärjestä. Eli äh, kumpi on tärkeämpää, muoto vai sisältö. Me lähdemme siitä, että transaktion muoto on tärkeämpi kuin sisältö, mutta kun katsotaan paikallisviranomaisia, siellä on, käytetään jo suoriteperusteista kirjanpitoa, mutta meillä on vielä ongelmia joidenkin omaisuuserien tunnistamisesta, koska meillä on asiakirjoja, ja ne kirjataan kuitenkin väärin. Tässä on tehtävä muutoksia. Näin on käynyt jo joitakin vuosia, on tehtävä lisäpäätöksiä tällä alalla. Sitten hallituksessa on ehkä valtiovarainministeriössä tehtävä eh, uudelleenjako, joka eh, vie eteenpäin tätä kirjanpidon muutosta. Meidän on tehtävä eh, eteen yhteistyötä tästä vastaavan valiokunnan kanssa ja annettava suosituksia ja tehtävä päätöksiä eri yksiköiden arvioinnin suhteen, että meillä on sitten harmonisoitia kriteerejä. Yksiköiden kohdalla meillä täytyy olla yhteiset säännöt, mitä tulee tilintarkastuksen. Lisäksi tilintarkastajia on koulutettava. Tällä hetkellä on kyse vain lain noudattamisesta, mutta sitten tarvitaan tilintarkastusta, joka osaa huomioida uudet periaatteet tilinpäätöksissä. Nämä lait on jo hyväksytty ja julkaistu, ne ovat siis voimassa, mutta meillä on vielä paljon tehtävää, meillä on paljon työtä edessämme. Meidän täytyy nyt luoda tällainen äh, täytäntöönpano käsikirja lain lisäksi ja yksityiskohtia on selkeytettävä, esimerkiksi se, miten nämä eri transaktiot kirjataan ja tekniset yksityiskohdat on määritettävä, että kaikki voitaisiin ymmärtää. Me haluamme luoda myös normin pienille ja keskisuurille yksiköille haluaisimme yksinkertaistaa kriteerejä niitä varten ja lisäksi haluamme ensi kuukausina ryhtyä toimenpiteisiin, jotta nämä uudet kirjanpitostandardit tulisivat tutuiksi julkisuudessa. Haluaisimme siis tiedottaa näistä ja pyytää julkissektoria edistämään näiden standardien leviämistä. Haluamme tietenkin myös tukea tätä täytäntöönpanoa, jonka tulisi toteutua ensimmäinen tammikuuta 2016 lähtien. Teillä on varmaan nyt kysymyksiä. Portugalissa Onko meillä tapahtunut muutoksia yksiköissä hallinnossa? Ei. Onko näiden säädösten toteuttaminen helppoa? Ei todellakaan. Varmasti teemme virheitä ja tulemme kohtaamaan esteitä, se on aivan selvää. Suorite perusteinen kirjanpitojärjestelmä Siinäkin äh, saattaa syntyä virheitä ja epäluotettavia äh, tuloksia. Äh, kyllä me tiedämme, että esteitä on ja ongelmia ja täytäntöönpano ajanjakso tulee olemaan pitkä, mutta on tärkeää, että on halukkuutta muuttaa järjestelmää. Sillä tavoin tulemme saamaan enemmän ja parempia tietoja kuin tänä päivänä. Kun meillä on enemmän tietoa, pystymme tekemään myös parempia päätöksiä perustuen äh, uskottaviin ja täydellisiin tietoihin. Tämä on meidän tavoitteemme, se oli meidän tavoitteemme, kun tämän hankkeen aloitimme. Kun Ähm, katsoo näitä eri lähteitä e, julkisen sektorin rahoittamiseksi, niin silloin meidän on myös vastattava veronmaksajan e, toiveeseen. Veronmaksaja haluaa tietää, mitä me heidän rahoillamme teemme. He haluavat tietää, miten e, rahat käytetään ja milloin ja käytetäänkö se tehokkaasti avoimella tavalla. Kiitoksia. Eh, obrigado, missä herra Oska. Kiitos. Herra Figueredo. Toivotan teille kaikkea hyvää, kun täytäntöön panette tätä hankettanne. Me tiedämme, että esteitä varmasti tulee vastaan. Ei ole helppoa lähteä lyhyessä ajassa muuttamaan standardia sellaisia standardeja, joita on käytetty hyvin pitkään. Nyt haluaisin pyytää herra Manuel Ortunio Bernabeta, vanhempaa neuvonantajaa Espanjan kansallisesta tilintarkastusvirastosta käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, muchas gracias al comité presupuestario. Kiitoksia. Kiitän eh, talousarvion valvontavaliokuntaa, että olette kutsuneet meidät tänne paikalle. Minä tässä esityksessäni keskityn ennen kaikkea eh, siihen, mitä kehitystä ja minkälainen prosessi Espanjassa on ollut käynnissä viimeisten vuosien aikana, mitä tulee eh, kirjanpitostandardien kehittymiseen ja miten olemme huomioineet kansainvälisen kehityksen oman työmme pohjana. Kun ajatellaan rakennetta, niin ensinnäkin mm, koko julkisen sektorin mm, kirjanpitostandardi äh, ja mitä järjestelmiä tällä hetkellä Espanjassa on käytössä. Ja kolmanneksi puhun siitä, mitä haasteita mahdolliset EPSAS-standardit toisivat meille, kun siirtyisimme tällaisen EPSASin käyttöön. Ensin haluaisin puhua julkisen sektorimme kirjanpitojärjestelmän kehittymisestä. Voisin todeta, että ensinhän kehitystä ja muutoksia tapahtui yksityisellä sektorilla. Ja yksityinen sektorimme on ottanut käyttöön kansainväliset kirjanpitostandardit. Ja sitten jouduimme tilanteeseen, jossa yrityksillämme oli käytössä kansainvälisiä kirjanpitostandardeja – vastaavat standardit, kun taas julkisella sektorillamme vielä ei oltu siirretty kansainvälisten standardien käyttöön, joten näin Espanjassa tämä täytäntöönpanoprosessi julkisten kirjanpitostandardien sopeuttamiseksi kansainvälisiin sääntöihin tuli hieman myöhemmin, siis IFAKin sääntöihin. Mitä lainsäädäntö prosessiimme sitten tulee. Ensin tässä tämä äh, yksityinen sektori ja siihen liittynyt lainsäädäntöprosessi, kun todella lainsäädännön suhteen on sopeutettu määräyksiä kansainvälisiin kirjanpitostandardeihin 2003 itse asiassa tuli ensimmäinen julkiseen, julkisen sektorin kirjanpitoon liittyvä uudistus, tämän jälkeen sitten 2010 ja nyt uusin 2013 konsolidoidut määräykset liittyen julkiseen sektoriin. Ja tämä astui voimaan 2014. Koko tämä uudistusprosessi, kun julkista sektoria on sopeutettu käyttämään kansainvälisiä eh, kirjanpitostandardeja, niin eh, tällä hetkellä Espanjassa tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa tieto eh, siirtyy tilintarkastajille läpinäkyvä tieto läpinäkyvällä tavalla. Ja samalla täytyy ottaa huomioon eri operaatioiden tilanne ihan juridisissa puitteissa, kun ajatellaan nämä tietoja, niiden on oltava selkeitä, tietenkin nämä olennaisia, niiden on oltava luotettavia ja myös vertailukelpoisia paitsi äh, eri yksikköjen välillä myös eri vuosien välillä, joten vertailukelpoisuuden on toteuduttava kautta linjan. Samalla tulisi ottaa huomioon, että äh, julkisen äh, sektorin mm, kirjanpitoperiaatteet periaatteet ovat äh, hieman omanlaisiaan. Ja tämä on oikeastaan tärkeää ottaa tässä esiin, koska tämä vaikuttaa tietenkin sitten siihen tietoon, jota tarjotaan. Meillä on sellaisia tahoja, sellaisia yksikköjä, joiden talousarviot ovat lukkoon lyötyjä ja näissä sovelletaan talousarvioperusteista kirjanpitojärjestelmää. Nämä ovat varsin juridisesti, varsin tiukasti määriteltyjä määräyksiä, jotka ovat kassavirta perusteisia, kassaperusteisia. Kyse on siis julkisista menoista. Kun taas puhutaan sellaisista yksiköistä ja tahoista, joiden talousarvio on pikemminkin arvioperusteinen eikä valmiiksi lukkoon lyöty, niin näissä käytetään jatkuvaa järjestelmää, eli kun tuote tai palvelu todella ostetaan, se merkitään kirjanpitoon, eikä siinä vaiheessa, kun kassa virta toteutuu. Eli siinä vaiheessa, kun tämä ää, palvelu taikka ää, tuote, ää, kun hankintapäätös tehdään, tämä merkitään kirjanpitoon. Kun ajatellaan näitä IPSAS-standardeja, jotka nyt ovat käytössä julkisella sektorillamme, valtiomme julkisella sektorilla, niin täytyy todeta, että myös infrastruktuurit kuuluvat tähän kokonaisuuteen ja meillä on tietenkin määräykset olemassa, mutta koska markkinat ovat kuitenkin varsin mm, toimivat, mitä tulee omaisuuserien merkitsemiseen, niin tässä tietenkin kyse on myös siitä, minkälainen osuus on jo maksettu, minkälainen vielä maksamatta, niin kun ajatellaan sitten vuosittaisia tilin päätöksiä ja tulosta, ottaen huomioon äh, kaikki omaisuuserät, niin tämä tietenkin liittyy koko, äh, koko valtion talousarviopuitteisiin. Mitä sitten tulee äh, konsolidoituihin mm, tilin päätösstandardeihin, jotka ovat olleet voimassa vuodesta 2014 alkaen, ne on sopeutettu kansainvälisiin määräyksiin. Näissähän puhutaan juuri niistä tahoista, jotka toteuttavat valvonnan ja tekevät päätöksiä ja myös saavat taloudellisen hyödyn kustakin toimesta. Ajatellaan vaikkapa tästä velvoitteesta konsolidointiin ja nyt voisin esittää joitain huomioita näistä periaatteista tai mm, eroista eri järjestelmien välillä, joita julkisella sektorilla me on käytössä. Meillä on todellakin tämä talousarvio perusteinen järjestelmä, sitten suoriteperusteinen ja vielä kansallinen talousperusteinen järjestelmä. Ja kun katsotaan suoriteperusteista kirjanpitoa, niin tämä liittyy siihen, että juridisesti on niin velvoitteet kuin oikeudetkin määritelty. Ja mitä taas tulee näihin talous- Ähm, järjestelmiin, niin näillä on kyllä siinä mielessä budjettiperusteinen pohja, että nämä tunnustetaan tällaisena aktiivin ja passiivin operaatioina. Ja sitten ne siirrot, joita ei äh, siirretä suureen järjestelmään, vaan jotka ovat vain äh, yksikön sisällä. Kun sitten katsotaan vielä tätä suoriteperusteista kirjanpitoa äh, verrattuna kansalliseen kirjanpitojärjestelmään, niin tässä nyt oikeastaan ero on siinä, miten maksut lasketaan. Tämä järjestelmä ei ole täysin samankaltainen, kun katsotaan tätä väliaikaisuutta tai määräaikaisuutta sen suhteen, milloin nämä järjestelmään nämä syötetään. Tämä hetki ei ole täysin sama. Ja sitten tässä keskitytään pikemminkin mikrotaloustason yksikkötasolla, kun taas kansallisessa järjestelmässä tavoitteena on tarjota tietoja makrotalouden tasolla. Itse asiassa tällä hetkellä, kun katsotaan talousarviota, niin vuotuisen talousarvioesitykseen sisältyvät nämä eri järjestelmien erot ja myös ajatellen tätä eurooppalaista kirjanpitojärjestelmää ja sen standardeja. Kun suoriteperusteisuutta sovelletaan käytännössä, niin otetaan huomioon eri infrastruktuurit tietyllä hetkellä liikkeellä, investoinnit, julkisten tahojen investoinnit, sitten tietenkin myös vastaavat ja vastattavat. Ja tässä on tiettyjä sopeutuksia, jotka liittyvät näiden eri tyyppisten operaatioiden laatuun, totesin, että tietyt operaatiot ovat talousarvioperusteisia, ne on todella lyöty lukkoon jo etukäteen. Sitten tästä ihan viimeisestä osuudesta puheenvuorossani EPSASien käyttöönotto, EPSAS-järjestelmän käyttöönotto. Direktiivi 85-2011 toteaa, että jäsenvaltioiden on tarjottu kattavaa sellaista tietoa, jota voidaan käyttää vertailukelpoisesti ja joka tulee kansallisesta järjestelmästä. Ja tällähän on tietenkin liitoksensa talousarvioon, eikä tässä aivan vielä täytetä suoritusperusteisuuden määräyksiä, joten jotta tämä suoritusperusteisuusvaatimus vaatimus saataisiin toteutumaan, täytyy tehdä tiettyjä muutoksia. Kun ajatellaan vaikkapa kansainvälisiä määräyksiä, nehän perustuvat jo pitkälti suoritusperusteisuuteen ja tässä on ero eri yksikköjen välillä. Espanjassakin kun joidenkin talousarvio on todella ennalta täysin lukkoon lyöty. Espanjassa voitaisiin sanoa, että kyllä meidän täytyy tehdä aika merkittäviäkin muutoksia esimerkiksi kerättyihin tietoihin ja myös ylipäätään tietojärjestelmäämme, jotta saisimme suoritusperusteisuuden otettua käyttöön käyttöön. Kyllä me tässä tarvitsemme myös sitten talousarviokonsolidointia näiden IT-järjestelmien ähm, uudistamisen lisäksi. Espanjassa on viime vuonna itse asiassa, ei vaan tämän vuoden alussa, astunut voimaan uusi laki, joka liittyy julkiseen rekisteriin äh, kaikkien palveluntarjoajien on, julkisten palveluntarjoajien on rekisteröitävä kaikki tarjotut palvelut sähköiseen rekisteriin. Ja tämä on tällainen tilinpäätösrekisteri, jossa myös kaikki vastattavat löytyvät tai on kirjattava sähköisesti. EPSOSin käyttöönotto, täytäntöönpano saattaa todella tarjota meille merkittäviä mahdollisuuksia parantaa kirjanpitojärjestelmäämme, jotta voimme myös tarjota parempaa raportointia, parempia, laadukkaampia tietoja, mitä julkiseen talouteemme tulee talous- ja rahaliiton puitteissa. Nyt haluan lämpimästi kiittää teitä huomiostanne ja tietenkin, jos teillä on jotain kysyttävää, oikein mielelläni vastaan teille. Kiitoksia, herra Tunjo. Ortunio tästä hyvin kattavasta esityksestänne. Nyt seuraavaksi annamme puheenvuoron rouva Danielle Laju Maadille, joka edustaa täällä Ranskan valtiovarainministeriötä ja sen tilkastusyksikköä. Olkaa hyvä. give me the opportunity to... Kiitos. Tässä saan mahdollisuuden esitellä Ranskan kokemuksia julkiselta sektorilta ja sen kirjanpidosta. Haluan kiittää Espanjan ja Portugalin kollegoitani. He ovat esitelleet hyvin tärkeitä periaatteita ja ajatuksia. Tämä pätee myös Ranskan järjestelmään. Pardon, señora Lajumar, Madame Lajumar, vous pouvez parler en français si ça... Edustaja Roa Lajuma, voitte kyllä käyttää ranskan kieltä. Meillä on täällä tulkkaus. Te voitte aivan huoletta puhua ranskan kielellä, vaikkakin kalvot olisivat englanniksi, aivan kuten haluatte. Donc, euh, mä... Kiitos. Minun esitykseni jakautuu kahteen osaan. Toisaalta hyvin lyhyesti esittelen Ranskan järjestelmän ja sen eri tasot keskustaso, paikallinen taso, kaikki muut. Ja toiseksi lyhykäisesti käsittelen Ranskan äh, kirjanpitojärjestelmää yleisesti. Ensinnäkin Ranskan järjestelmän erityispiirteet. Lähdimme liikkeelle keskushallinnosta, eli niin sanotusti valtiosta. Vuonna 2001 meillä toteutettiin merkittävä uudistus. Ennen tuota ajankohtaa järjestelmä toimi kassaperusteisesti, vaikkakin modifioituna. Järjestelmä todellakin oli talousarviopuolella kassaperusteinen ja yleisessä kirjanpidossa kassaperusteinen eh, tietyin modifioinnein. Vuonna 2001 käyttöön otettiin käyn, käyttöön ö, eh, suoriteperusteisuus. Meillä on lainsäädäntöä, joka on todellakin lähestulkoon perustuslain arvoisessa asemassa, jolla otettiin käyttöön tämä kirjanpitojärjestelmä. Kun ajatellaan talousarvioperusteista kirjanpitoa, talousarviokirjanpitoa, niin tässä on kaksi alajärjestelmää. Toisaalta tulojen ja menojen kirjaaminen silloin, kun kassavirta toteutuu, eli kassaperusteisesti. Ja toisaalta meillä on myös kirjaamis ja seurantajärjestelmä budjettisitoumusten osalta silloin, kun tilaukset välitetään, näin lyhyesti sanottuna. Tämä siis budjettijärjestelmästä ja toisaalta talousarviosta siis. Ja toise, toisekseen meillä on yleistilit, jotka kirjaavat kaikki transaktiot, jotka ovat yleisluontoisia ja kohdistuvat yleistileille – Meillä on siis tämä orgaaninen, lähes perustuslain tasoinen laki vuodelta 2001, ja todetaan, että kirjanpito on vuosikohtaista. Transaktiot kirjataan sille vuodelle, johon ne kuuluvat. Ei oteta huomioon maksuvuotta eikä kassaan maksamisvuotta. Edelleenkin Keskushallinnon tasosta täytyy vielä täsmentää, että parlamentti pohti myös mahdollisuutta ottaa käyttöön talousarvio lähestymistapa suoriteperusteisesti. Parlamentti ei kuitenkaan tätä sitten hyväksynyt, vaan hyväksyi toisaalta talousarvioperusteisen kirjanpidon kassaperusteisesti ja toisaalta taas suoriteperusteisesti. Miksi parlamentti sitten teki tällaisen päätöksen? Kun ajattelemme talousarvio kirjanpitoa kassaperusteisena ja kun äänestetään budjetista valtiovarainministeriön näkemysten pohjalta, niin tässä toteutuu demokratia ja myös kansalaisten valvomismahdollisuudet paremmin. Toisaalta sitä näkökulmasta, että käsitteet ovat yksinkertaisempia ja toisaalta taas on helpompaa seurata budjetin talousarvion tasapainoa, kun ajatellaan, miten, miten talousarvio on tasapainossa, onko siellä alijäämää vai ylijäämää. Toki sitten kassaperusteisuutta voidaan täydentää niin, että huomioimme myös vastaavan ja vastattavan, aktiivan ja passiivan. Tarjoamme siis lisätietoja sekä parlamentille että myös kansalaisille tätä kautta kansallisesta kirjanpidosta käytämme tätä ESA 95-järjestelmää. Tiedot ovat äh, suoraan hyödynnettävissä ja toisaalta Voimme tunnistaa ja arvioida vastaavaa ja vastattavaa. Ja tämä mahdollistaa sen, että johtajat voivat aktiivisemmalla tavalla tehdä oikeita valintoja. Esimerkiksi niin, että kun on kyse vaikkapa vesisopimuksista, taajuuskaupoista, internet-sivustoista, sen sellaisesta. Nämä eivät välttämättä ole vastaavan puolella merkittyinä sellaisena, vaan pikemminkin niin kuin esimerkiksi käsittelemme käyttöoikeussopimuksien myöntämistä, niin niillä on tietty reaaliarvo, joka suoraan kirjataan sitten kirjanpitoon. Toisaalta saamme myös määritellyksi paremmin lisäkustannukset ja näin voimme varata varoja ja vertailla yksityisen sektorin palveluntoimittajien palveluita? Onko järkevämpää ulkoistaa tietty mm, toiminta vai onko se järkevää pitää talon sisällä, yksikön sisällä? Aamupäivällä esitettiin kysymys, joka liittyy tietoteknisten järjestelmien kustannuksesta tämän uudistuksen tukena. Teimme päätöksen korvata aiempi tietotekninen järjestelmä kokonaisuudessaan. Kyse on noin sadasta ohjelmistosta, jotka korvattiin ERP korusohjelmalla. Tämä maksoi miljardi euroa. Tämä johti myös siihen, että koko rahoitusketju valtion palveluksessa täytyi miettiä uudelleen. Tässä Totta kai luotamme kovasti korkean tason poliittiseen tukeen. Itse tasavallan presidentti ja pääministeri sitten joutuivat tilannetta arvioimaan organisaation toiminnan näkökulmalta, näkökulmasta. No sitten muut julkisoikeudelliset yksiköt. Ensinnäkin on todettava jo alkuun, että meillä on pitkä perinne kirjanpidosta, äh, kirjanpito vuosittain. Jo kauan sitten tehtiin pakolliseksi kirjanpitonormit myös yksityisellä sektorilla. Ja silloin jo puhuttiin kirjanpitovuoden mittaan kirjattavista tapahtumista. Kyse on siitä, että vaihtelua tapahtuu yksiköittäin riippuen hieman niistä tekijöistä, joita myös Espanjan kollegamme selitti. Kyse on siitä, onko talousarvio indikatiivinen vai, vai rajallinen. On indikatiivisia suuntaantavia talousarvioita. Englannin kielellä puhutaan public agencies termillä. Ja siellä toteutetaan tällaista kirjanpitoa, vuosittaista kirjanpitoa ja samanaikaisesti oli myös yleisempi kirjanpitokäytäntö käytössä. Sitten alueet, kunnat, departementit, niillähän on edelleenkin tällainen limitatiivinen, niin sanottu limitatiivinen sekajärjestelmä käytössä, jota voidaan pitää jonkinlaisena muutettuna kassaperusteisena järjestelmänä. Vuonna 1992 tehtiin muutoksia ja tämä johti siihen, että hyvin laajalti voidaan katsoa, että siirryttiin tähän muunnettuun suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Meillä on myös yksinkertaistettu järjestelmä, joka on käytössä pienemmissä kunnissa, alle 300 000 asukkaan kunnissa. Käynnissä on uudistus näiden niin sanottujen public agencies virastojen osalta. Ne siirtyvät indikatiivisesta talousarviosta tällaiseen niin sanottuun limitatiiviseen budjettiin. Ja näin samanlainen järjestelmä hyväksytään myös siellä kuin mikä on käytössä valtiotasolla, eli siirrytään kassa perusteis velvollisuudesta yleiseen suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Kenties vielä viimeisin huomio tästä jälkimmäisestä osasta. Korostaisin sitä, että voimme saada tiettyjä etuja kirjanpito vuoden käyttämisellä. Muutoin syntyy harhakäsityksiä, vääriä käsityksiä ja ajatellaan niin, että pelkästään sen kautta, että meillä on kirjanpito vuoden mittaan toteutuva kirjanpito, niin tämä toisi mukanaan tai täyttäisi tiettyjä vaatimuksia automaattisesti. Ensinnäkin kyse on siitä, että välitetäänkö tase ja, ja, ja laskelmat hyväksytylle tilintarkastajalle. Tämähän on pakollista valtiotasolla. Tilintarkastustuomioistuin äh, on tarkastanut nämä tilit aina vuodesta 2006. Sosiaaliturvaan tämä myös pätee. Sama taho tekee tilintarkastuksen. Niin ikään julkiset suuret laitokset, muun muassa yliopistot, ja tässä hiljemmin myös sairaalat käyttävät samaa järjestelmää. Käytetään yksityisiä tilin tarkastajia ja sitten vapaaehtoiselta pohjalta toimitaan paikallis, paikallisten yksiköiden osalta. Vastaan hyväksytty laki, joka velvoittaa käyttämään asiantuntijuutta ja kokemusta tietyillä paikallishallinnon tasolla. Tämän jo kollegat ovat myös todenneet, mutta tämän kirjanpitojärjestelmän laatiminen, jos halutaan, että se on toimiva, vaatii myös sisäistä tilintarkastusta, sisäistä valvontaa. Näin voidaan säännöllisesti pitää kiinni hyvin korkean tason vaatimuksista kirjanpidossa. Meillä on 2011 vuodelta säädös, joka velvoittaa valtion, ja tämä on myös toteutettu. Meillä on myös asetustekstejä, jotka velvoittavat sosiaaliturvan, sehän on ollut siellä jo käytössä pitkään toimimaan tällä tavalla. Paikallisella tasolla ei ole vielä lakitekstiä, vaan tämä järjestelmä on käytössä vapaaehtoisesti departementeissa, alueilla ja kunnissa näin jo on, silloin kun kyse on merkittävimmistä, merkittävimmästä merkittävimmistä kunnista. No sitten kirjanpitostandardit, niiden käyttö Ranskassa. Ensinnäkin täsmentäisin kirjanpitostandardien määritelmän puitteistoa. Meillä on Ranskan perustuslaki, johon oikeastaan periaate pohjautuu. Tälle laille, artiklalle 47 kohdalle 2 perustuu tämä kirjanpitoperiaate ja sen standardit. Julkisen tahon on esitettävä säännönmukaisesti oikeat äh, kirjanpitotiedot ja tilinpäätös. Kyse on oltava todellisesta ja täsmällisestä kirjanpidosta ja niistä tuloksesta, joita hallinnoinnista on saatu, mikä tilanne on talousarvion näkökulmasta. Vuoden 2001 niin sanottu organinen laki, josta jo puhuin, sisältää myös tiettyjä vaatimuksia niistä standardeista, joita on kirjanpidossa noudatettava keskushallinnon tasolla. Artiklan 30 mukaisesti kirjanpidossa noudatettavat säännöt, siis valtiotasolla, eivät voi poiketa niistä, joita noudatetaan yksityisissä yrityksissä kuin vain silloin, kun erityispiirteet sen oikeuttavat, silloin kun kyse on hallituksen toimista, hallinnon toimista. Standardien on pohjauduttava kirjan, yksityisen kirjanpidon standardeille, ja jos poikkeuksia tapahtuu, niin sitten ne on oikeutettava eh, julkisen sektorin erityispiirteillä. Ranskassa standardin määrittelijä on CNCOP. Se vastaa standardien määrittelemisestä silloin, kun kyse on, että rahoitus ei, ei tule yksityisistä lähteistä, vaan pikemminkin rahoitus tapahtuu julkisin varoin. CNCOP on siis tarpeen, kun laadimme standardeja, normeja. Meillä on myös työryhmässä mukana julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin asiantuntijoita sekä myös yksityisiä tilintarkastajia. CNOCP antaa myös omia kannanottojaan. Niillä on sitten valtiovarainministerin virallisten lakitekstien status. Aivan niin kuin kollegat totesivat, CNOCP tukeutuu kansainväliselle standardin laadintatyölle. Tarkoitus on saada aikaiseksi lähentymistä. Ensimmäisessä paneelissahan työ, puheenjohtajamme tämä jo totesi. Meillä on olemassa tietty eroavaisuus toisaalta yksityisten yritysten ja toisaalta julkisen sektorin välillä. Ranskassa meillä on sääntöjä, joita huomioimme kansainvälisesti silloin, kun ne soveltuvat tilanteeseemme, muun muassa IPSAS. Joudumme katsomaan, soveltuvatko nämä säännöt suoraan, pitääkö niitä hieman muuntaa vai pitääkö hyväksyä aivan spesifisiä sääntöjä. Meillä ei esimerkiksi ole IPSAS normia menoista ja kuitenkin tämä on aivan oleellista valtion kirjanpidon tilinpidon kannalta, jotta tämä voidaan koordinoida myös budjettisääntöjen kanssa yhteensopivaksi. Raukats esitti näkemyksen siitä, milloin tietty tapahtuma täytyy kirjata kirjanpitoon. Tätä, ei, tätä tietoa ei löytynyt Ipsaksesta, sen takia olemme tehneet oman normimme ja komissio joutuu näihin samoihin vaateisiin myös oman reaktionsa antamaan. Yleisesti meidän standardimme ovat yhdistelmää näistä kansainvälisistä eh, standardeista. Niin kuin selitin, CNOCP täytyy perustella tekemänsä valinnat eh, lain pohjalta. Kaikesta tästä tuloksena on se, että meillä on sovellettavia normeja, sääntöjä keskushallinnon tasolla ja niin ikään meillä on julkiselle taholle sovellettavissa olevia sääntöjä aika lailla paikallisella tasolla ja se, eh, sosiaaliturvan osalta noudatamme kuvailemaamme järjest- kuvailemaani järjestelmää. Meillä on kaksi tasoa. Toisaalta kirjanpito velvolliset tahot, sosiaaliturva, keskushallinto, julkiset eh, toimijat ja toisaalta eh, Ranskassa La Nation, kansakunta, joka, jolla ei ole kirjanpitovelvollisuutta, mutta tällä tasolla kuitenkin syntyy se kysymys, mikä on kestävyys kirjanpidossa. Tämä on hyvin tärkeä seikka, jotta voimme tehdä selkeän eron yleisluontoisten velvoitteiden välillä ja toisaalta täsmällisempien velvoitteiden välillä. Sitten jos haluatte lisätietoa, voitte sekä ranskan että englannin kielellä löytää tietoa näiltä sivuilta, jonka osoitteen näette kalvolla. Sieltä löytyvät myös CNOCPn kannanotot käsitteistä ja IPSAS-kuulemisen tulokset sekä kommenttimme kansainvälisiin standardeihin. Kiitos. Ähm, muchas gracias. Suuret kiitokset, Rova Lasuma, erittäin mielenkiintoisesta esityksestänne. Vaikuttaa siltä, että herra Venrike ei ole päässyt paikalle. Hän on toimittanut anteeksi pyytönsä, joten nyt herra Karsten Novak, joka on Hessenin osa valtion tilintarkastuslaitoksen edustajaa saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset kutsustanne. Olen iloinen siitä, että olen saanut tilaisuuden puhua teille täällä tänään. Puhun kolmesta asiasta. Ensinnäkin haluaisin kuvailla tilannetta Saksassa EPSASin suhteen. Meillähän on Saksassa 16 tilintarkastustuomioistuinta yksi kussakin osavaltiossa. Ja sitten haluan puhua tästä yleisestä keskustelusta, jota käydään. Samoin haluaisin kertoa siitä, mitä mieltä me olemme Eurostatin huomioista ja ehdotuksesta sekä haluaisin puhua vielä tästä EPSassa määritelmästä ja, ja puitteiston määrittelemisestä. Ensinnäkin keskustelu Saksan eri tilintarkastustuomioistuinten välillä. Olemme havainneet, että kun kysytään EPSASin käyttöönotosta tai tarpeesta vastaus ei ole yksiselitteisesti kyllä. On puhuttu paljon siitä, onko EPSAS ylipäätään tarpeen. Tätä epäilyä perustellaan sillä, ettei pidetä välttämättä varmana, että EPSASin käyttöönotto takaisi laadukkaammat tiedot. Samoin katsotaan, että se ei välttämättä ole toteuttamis kelpoinen äh, tapa päästä tavoitteeseen, eli äh, tiedon laadun parantamiseen. Olemme pohtineet sitä, että eikö tähän tavoitteeseen päästäisi helpompaakin tietä, äh, yksinkertaisempaa tietä, eli standardisoimalla eurooppalaisia määräyksiä. Ja todella meillä Hessenissä olemme nyt keskittyneet sitten kysymykseen siitä, että miten, ja toki pohtineet myös sitä, onko EPSAS tarpeellinen. Me suhtaudumme EPSASiin myönteisesti, pidämme sitä itse asiassa aivan välttämättömänä. Kuitenkin, ajatellaan Saksan tilintarkastustuomioistuimia, erityisesti niiden presidenttien konferenssia, niin epäilyksiäkin on esitetty. Ehkä voin toistaa tässä kaksi lainausta, jotka varmaan kuvailevat tilannetta aika hyvin sen suhteen, kun kysytään, että miten. Yhtäältä todetaan, että kirjapitosääntöjen tulee pohjautua siihen, että pyritään aina saamaan aikaan luotettavaa vertailukelpoista tietoa ja pohjana on oltava varovaisuusperiaatteen sekä sen, että pyritään sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen. No niin, tässä nämä lainaukset siitä, mitä todetaan tähän, että miten, mitenkä julkisen sektorin kirjanpitostandardeja tulisi kehitellä. Mitä Eurostatin kertomukset tulee pidämme aivan ehdottoman välttämättömänä, hyvin tarpeellisena EPSAS-ehdotusta. Emme suinkaan näe sitä taakkana, vaan näemme sen erittäin hyvänä ehdotuksena, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa kaikkea, kaikkialta Euroopasta. Meillä on Rubik-järjestelmä, joka on mm, Eh, huomattavasti parempi kuin nämä kassa perusteinen kirjanpitojärjestelmä. Jos te parahin rouva Kresle haluatte järjestää useampiakin kuulemistilaisuuksia ja puhua vaikkapa dopikke versus eh, kameralistikjärjestelmästä, niin me mielellämme tulemme tänne kertomaan, että pidämme dopikjärjestelmää aivan eh, ylivoimaisena. Kun sitten katsotaan IPSASia, EPSASin kehittelyn pohjana, niin tässä olemme jo hieman kriittisempiä. Emme me toki sitä mieltä ole, että kaikki IPSAS-määräykset ja standardit olisivat jotenkin huonoja tai heikkolaatuisia, mutta me katsomme, että EPSASin kehittely tulee nähdä mahdollisuutena niin, että saataisiin tällainen räätälöity järjestelmä, joka toimisi hyvin julkisen sektorin kirjanpitostandardien pohjana ja tilinpäätösraportoinnin pohjana. Ja kun katsotaan IFRS, joka liittyy valtion pääomalähestymistapaan, eli on täysin toisenlainen lähestymistavaltaan, niin me pohdimme, että voiko IPSAS olla täysin sopiva – pohja EPSASin kehittelylle. Eli minkälaista EPSASia nyt sitten halutaan? Siitä puhun nyt seuraavaksi. Me olemme pohtineet sitä, että mitä, mitä e, julkisen sektorin kirjanpitostandardeihin tulee, niin tietenkin e, vastuuvelvollisuus, tilivelvollisuus on aivan keskeinen asia, koska hallitus, valtio hallinnoi kansalaisten verovaroja ja vuoden päätteeksi sen on kerrottava, että mitä rahoilla on tehty. Sitten meillä on tärkeä, tärkeä kysymys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Kyllä meidän tilinpitomme pitää olla kestävää ja sen pitää olla sellaista ja sääntöjemme ja standardiemme tulee olla sellaiset, että täytyy pyrkiä velkaantumisen jarruttamiseen ja myös velan purkamiseen talousarvioidemme tulee olla tasapainossa. Ei riitä, että tulot ja menot ovat tasapainossa. Niiden pitää olla tasapainossa. Ja systemaattisesti on pyrittävä dopikjärjestelmän kaltaisella tavalla siihen, että velkaantumista rajoitetaan. Tämähän on Euroopan laajuinen keskustelu, jota nyt käydään. Samoin sitten vertailukelpoisuus. Sitä pidämme hyvin tärkeänä, jotta ollaan myös tilastoraportoinnin kannalta hyvässä tilanteessa. Ja tästä vertailukelpoisuudesta seuraa tietenkin se, että että valinnan mahdollisuuksia ei tarjota. Tietojen on oltava täysin objektiivisia. Me katsomme, että Ipsasissa on aivan liikaa pelivaraa. Kun ajatellaan vaikkapa tätä pääomamarkkinasuuntautuneisuutta ja valinnan vapautta, jonka Ipsas sisältää. Sitten vielä eh, tieto. Jos IPSASin edustajia kuuntelee, niin eteen nostetaan päätöksenteolle, esiin nostetaan päätöksenteolle relevantit tiedot. Toki nämä tiedot ovat tärkeitä pääomamarkkinoille, en minä sitä kyseenalaista, mutta minä katson, että kun puhutaan tuloista ja menoista, kun puhutaan tilinpäätösraportoinnista ja puhutaan eh, taseista, niin katsomme, että sääntöjen tulee olla tiukasti objektiivisuuteen ohjaavat. Ja tietenkin voidaan tarjota tällaisia tietoja ja siltä pohjalta sitten eh, myös eh, kehitellä standardeja. Minkälaiset puitteet sitten tarvittaisiin ja minkälainen aika tarvittaneen EPSAS-standardien kehittelemiseen. herää Makaropulossa olen hiukan huolissani siitä, mitä te sanoitte. Ensin tarvitaan mielestämme puitteet, konseptuaaliset puitteet, kirjanpitostandardeillemme. Ja näissä puitteissa meillä täytyy olla eh, selkeät määräykset liittyen juuri tähän kestävyyteen, vertailukelpoisuuteen sekä sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen ja näistä perusperiaatteista lähtevät sitten eh, luotettavuus sekä tiedon objektiivisuus. Ja sitten kun nämä puitteet ovat kunnossa, niin eh, näiden puitteiden pohjalta voidaan kehitellä standardeja sekä tulkintoja, mutta puitteet tarvitaan ensin tällaisena, arviointipohjana. Ja tietenkin puitteita tarvitaan myös sen arvioimiseksi, voivatko IPSAS-standardit ylipäätään olla IPSAS-standardien pohjana, eli vastaavatko ne ylipäätään eh, luomiemme puitteiden asettamia vaatimuksia. Sitten vielä mm, seuraavassa kuvassa ihan konkreettiset äh, mm, puitteisiin liittyvät äh, vaatimuksemme. Katsomme, että puitteiston tulee olla standardien yläpuolella. Näin ei ole IPSASissa eikä myöskään EPSAS-ehdotuksessa. Eli mm, epäilyksen syntyessä standardit menevät puitteiden edelle. Eli voisi syntyä niin, että EPSASin määräykset ovat vain aieehdotuksia, että näin tulisi toimia, mutta tämä on hankalaa. Puitteiden on oltava täysin sitovat standardien laatioille ja käyttäjille puitteet ovat kaiken pohjana ja puitteiston on oltava eh, pohjana myös tuleville päätöksille. Meille tulee aina kirjanpito järjestelmissä me eteen eh, asioita, jotka ovat uusia, ja me tarvitsemme puitteet, joiden pohjalta voimme reagoida myös uusiin asioihin. Ja myöskään puitteiden ja standardien välillä ei saa olla minkäänlaista ristiriitaa. Ja jotta IPSAS-standardista voi tulla EPSAS-standardi, sen on vastattava täysin puitteidemme vaatimuksia. Katsommekin näin ollen, että e, IPSAS e, e, ei voi olla automaattisesti EPSASin pohjana. Ei voida ajatella, että EPSASin on sopeuduttava IPSASiin. Näin ei voi olla, vaan meidän täytyy aina muistaa lopullinen tavoitteemme ja päämäärämme ja katsoa, että soveltuuko IPSAS eh, tavoitteeseen pääsemiseen. Jos ei, tarvitaan uusia eh, määräyksiä EPSASin puitteissa. Ja eh, näissä EPSAS-ehdotuksissa on aina otettava huomioon se, että niiden on oltava todella julkisen sektorin suhteen käyttökelpoisia. Eli minä vetoan sen puolesta, että ensin luodaan puitteet ja puitteisiin perustuvat sitten EPSA-standardit jatkossa. Minä toin tässä hieman materiaalia erityisesti parlamentin jäsenille. Mm, tässä on tiettyjä huomioita ja kommentteja Äh, Saksan malliin liittyen ja samoin sitten äh, ehdotuksia meiltä Hesselin tilintarkastustuomioistuimesta EPSASin jatkokehittelyn suhteen. Sitten tässä on myös tiettyä tutkimustietoa ja nyt kädessäni on tällainen äh, ehdotus, jossa puhutaan juuri pääomamarkkinoista sekä tästä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kysymyksestä – ja sitten vielä tällainen äh, meidän panoksemme, Hessenin tarkastustuomioistuimen panos siihen, minkälaiset puitteet mielestämme tarvittaisiin. Me olemme Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa kehitelleet tällaista ehdotusta, joka saattaisi toivottavasti tarjota ihan aidon vaihtoehdon äh, EPSAS-standardeille – me olemme tässä nostaneet esiin ydinajatuksemme. Ja nyt puheenjohtaja haluan kiittää sydämellisesti kaikkia kuulijoita. Kiitos. Kiitos teille herra Novak näistä Ne Varmasti herättävät kyllä monia reaktioita ja keskustelua. Seuraavaksi herra Thomas müller marques berger joka on Euroopan tilintarkastajien yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on myös kumppani Saksan Ernst Youngilla. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much for... Niin, kiitoksia oikein paljon kutsusta puhua tässä erittäin tärkeässä tapahtumassa. Haluksi haluaisin sanoa, että FEE e on aina edistänyt äm, suoriteperusteista kirjanpitoa julkisella sektorilla ja tukee harmonisointua suoriteperusteisuutta ja olen iloinen siitä, että voimme puhua. Tällainen haaste olla viimeinen puhuja, kun on paljon korkeatasoisia puheita ja kaikki on jo melkein sanottu ja tämä on minulle vähän päävaivaa aiheuttanut, mutta yritän täyttää aukut kot toistamalla kuitenkaan eh, samoja asioita. Joten tässä puhutaan aasteista kansallisille hallinnoille liittyen EPSASin täytäntöönpanosta Toiseksi eh, katsomme eh, lisäarvoa Euroopalle ja monet edellisistä puhujista ovatkin tämän asian jo käsitelleet. Ja lyhyesti haluaisin kertoa, mitä on opittu äh, hankkeista ympäri maailmaa, mutta erityisesti Euroopassa, ja mitä, mitä mm, siis näistä hankkeista voi oppia. Jos meillä on myös aikaa, niin haluaisin käydä keskustelua liittyen joihinkin provosoiviin teoroihin, joita edeltävät puhujat ovat nostaneet esiin. Se olisi hienoa, jos siihen olisi aikaa. Niin tämän päivän keskustelun jälkeen on selvä, että nämä haasteet riippuvat huomattavasti eh, yhden tietyn jäsenvaltion eh, tilinpitojärjestelmän kypsyydestä eh, tai tilasta. Keskustelut ovat osoittaneet, että julkinen sektori jäsenvaltioissa ja myöskin hallinnon eri yksiköt eri jäsenvaltioissa ovat eri lähtökohdissa jos ne haluavat siirtyä suoriteperusteiseen kirjanpitoon ja siksi eh, mahdollisuudet onnistua tässä ovat erilaiset. Se näkyy näissä, tässä kaaviossa. Ja ensin on tärkeää katsoa, mikä on eh, eh, eri julkisen sektorin yksiköiden ja hallitustojen lähtökohta ja sitten kehittää niille tiekartta siirtymistä varten. Tämä on erittäin tärkeää eurooppalaisessa harmonisointiprosessissa. On huomioitava eri lähtökohdat. Se tarkoittaa, että on tarjottava riittävästi joustavuutta ja riittävästi tukea eri lähtökohdista lähteville yksiköille. Sitten äh, kolme äh, kategoriaa, muutoksen hallinnointi, resurssit ja IT ja helpottajat. Äh, Monet näistä asioista on jo mainittu, mutta minä haluan tehdä yhteenvedon. Ensimmäinen haaste on saada aikaan poliittisen tason ja johtotason sitoutuminen tähän. Se on erittäin tärkeää. Kaksi syytä tälle. Ensinnäkin konflikteja tulee syntymään ja vaikeita päätöksiä on tehtävä siirtymäprojekti puitteissa. Ja ilman ministerin ja muiden korkeiden virkamiesten tukea tämä hanke ei voi onnistua. Sitten toiseksi tilinpitojärjestelmän muutosta ei tehdä vain itsensä vuoksi, vaan tarkoituksena on, että julkisen sektorin muut uudistukset seuraavat. Eli poliitikkojen, joiden täytyy myöhemmin perustaa päätöksensä parannettuun tietoon, täytyisi, heidät täytyisi ottaa mukaan jo tämän hankkeen valmisteluun ja sen tavoitteiden määrittelyyn, muuten äh, hanke ei ole relevantti. Kolmanneksi äh, ajatusmaailman muutos. Äh, edustaja Gressle puhuu jo kulttuurin muutoksesta ja se on erittäin tärkeää ähm, tilin kirjanpidolla on kannustimia käyttäytymiselle, hyvälle tai huonolle käyttäytymiselle, ja siksi tähän täytyy liittyä kulttuurin muutos. Operaatiot, jotka liittyivät erilaisiin erilaiseen finanssipoliittiseen kiertelyyn menneisyydessä, kuten ostan nyt ja maksan myöhemmin, niin niistä täytyy luopua. Lisäksi mm, voidaan välttää, pitäisi välttää tällainen uudistusväsymys. Joillakin eh, ihmisillä on jo kokemusta epäonnistuneista uudistuksista ja tämä on taakkana mm, eh, ihmisille, joilla on jo valtavasti tekemistä, joten täytyisi yrittää välttää tämä uudistusväsymys. Ja sitten suuri hankekoko. Monet hallinnot eivät ole tottuneet tämän kokoisiin muutoshankkeisiin ja tämä johtaa suuriin epävarmuuteen, epävarmuuteen kustannuksista ja hyödyistä. Aika ja kustannukset, jotka liittyvät EPSOS tai tai IPSOkseen siirtymiseen ovat aina valtaisia, mutta se on, sen hyödyt ovat, eivät ole aina niin selviä. Ja sitten toiseksi selkeä aikataulu puuttuu. Koska olen kokemusta tällaisista hankkeista, tarkoittaa usein, että tarpeelliset siirtymävaiheen siirtymän vaiheet eivät ole selville ja tämä, tämä on selvitettävä. Toiseksi resurssit. On aivan selvää, että kassa perusteisen kirjanpitoon perustuvissa hallinnoissa työntekijöillä ei ole riittävästi välttämättä koulutusta liittyen tähän ja sen takia kapasiteetin luominen on erittäin tärkeä. Ja ihmisten teknisen tiedon puute näissä hankkeissa ovat usein yksi suuri syy epäonnistumiselle. Ja kolmanneksi IT ja resurssit. Minun ei tarvitse varmaan kovin pitkään puhua siitä IT-hankkeiden monimutkaisuudesta, jos katsomme yhdistyneen kuningaskunnan kokemuksia viimeiseltä vuosikymmeneltä, niin useisiin hankkeisiin on siellä ryhdytty, jotka ovat maksaneet hyvin paljon ja ne ovat epäonnistuneet. Ja tämä on tietenkin tietty riski ja haaste. Meidän täytyy keskustella siitä, onko tämä suoriteperusteiseen kirjanpitoon liittyvän uudistuksen kustannus vai eikö tämä ehkä johdu siitä, että ei ole kunnolla hoidettu mm, tilejä menneisyydessä? Ja sitten ilman eh, selkeää suuntaa siitä, miten eh, tämä muutos tehdään, niin silloin tiedon vertailukelpoisuus Eh, ja tehokkuus on vaarassa. Jos ihmisiä ei johdeta eh, siinä, miten tähän ryhdytään, niin silloin motivaatio vähenee ja samoin onnistuminen. Seuraavaksi eh, historiallisen tiedon puute. Tämä osoittaa tämän dilemman, jossa olemme ideaalimaailmassa, yrittäisimme saada aikaan täydelliset tiedot omaisuuseristä ja veloista ja yrittäisimme mitata nämä omaisuuserät ja vastaavat, vastattavat selvästi. Mm, ongelma on se, että meillä on rajoituksia liittyen resursseihin ja aikaan ja siksi kysymys kuuluu, miten voidaan saada aikaan avoimuus ja vertailukelpoisuus tämän uudistuksen lähtökohdaksi. Joten avainviesti on se, että ei ole yhtä ainoaa tapaa äh, toteuttaa tätä suoriteperusteisuutta, vaan että myös ei ole yhtä ainoa tapaa ottaa käyttöön tällainen avaustase. Tarvitaan kompromisseja, mitä tulee täydellisyyteen ja tarkkuuteen. Ja toiseksi tarvitaan konsensusta, johon on päästävä kaikkien sidosryhmien kesken näiden kompromissien toteutettavuudessa. Tähän on otettava mukaan tilintarkastajat. Varapuheenjohtaja jo puhuikin tilintarkastajien merkityksestä. Ja lisäksi täytyy antaa ohjekirja hallinnoille paikan päällä, jotta eh, tämä eh, ensimmäinen tämä alku saadaan käyntiin. Siis, eh, ja tämän ohjenuoran täytyy olla mahdollisimman tarkka, jotta jäsenvaltiot voivat tämän ensivaiheen täytäntöönpanon siinä onnistua ja on enemmän kuin loogista, että EPSAksien siirtyminen tulee vaikuttamaan kaikkiin operationaalisiin alueisiin yksikössä, myös niihin, joilla ei ole minkäänlaista kirjanpitokokemusta. Ja näille ihmisille täytyy myös kertoa, miksi tämä on tärkeää. Eli kaikki eri alueet ovat tässä mukana ja siksi täytyy selkeästi viestiä, miksi ja mitä varten tällaiseen ähm, muutokseen ryhdytään. Mennään sitten tähän lisäarvokysymykseen, miten suoriteperusteinen kirjanpito tuo lisäarvoa. Vastaus on moniulotteinen ja se perustuu ensin geopoliittiseen näkökulmaan. Eri sidosryhmät äh, ovat sijoittajia, poliitikkoja, hallin, virkamiehiä ja kansalaisia pienissä ja suuri, suuremmissa kunnissa. Ja poliittisilla päätöksillä, esimerkiksi tukien myöntämisillä, on suora vaikutus kansalaisten ympäristöön esimerkiksi kaupungeissa, joten hyödyt liittyvät toisiinsa, joten parempi poliittinen päätöksenteko aiheuttaa sen, että kansalaiset lopulta saavat tuon lisäarvon henkilökohtaisessa elämässään. Joten katsotaan nyt näitä eri sidosryhmiä ja haluaisin keskittyä kolmeen sidosryhmään, mutta ennen kuin sen teen, niin haluaisin sanoa, ja tässä olen samaa mieltä saksalaisen kollegani kanssa, ei ole riittävä, että on tase ja voittot ja tappiot. Se ei ole riittävää kansalaisille eikä tiedotusvälineillä, mutta ei myöskään poliitikoille. Se, mitä tarvitaan, on, että tilinpäätökset tulkitaan ikään kuin ymmärrettäviksi viesteiksi muille sidosryhmille. Jos lukuja ei muokata ymmärrettäviksi viesteiksi, niin siitä ei ole mitään hyötyä, joten tämä on ennakkoehto lisäarvon saamiselle. Keskitytäänpä ensin lisäarvo, jota tulee ylikansallisille järjestöille ja parlamenteille. Ensinnäkin se mahdollistaa sen, että voidaan käyttää parlamenttien tiedonsaanti- ja valvontaoikeuksia demokratian pääpilareina. Minun mielestäni kassaperusteinen näkökulma on tarpeen, mutta se ei ole riittävä, jotta näitä tiedonsaanti- ja valvontaoikeuksia voidaan hyödyntää kunnolla. Tarvitaan kattavaa tietoa. Tämä on ensimmäinen asia. Ja suurin uhka moderneille demokratioille on avoimuuden puute ja se, että tieto ei ole tarpeeksi. Toinen lisäarvo, joka tästä syntyy, on parempi päätöksenteko. Tähän on paljon viitattu. Teen kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki olisi, että jos välit, valit, vältetään kaikenlainen rahoituksellinen kierto, ostaminen, esimerkiksi se, että ostetaan nyt ja maksetaan myöhemmin, niin se olisi etu. Olemme puhuneet myös PPP-hankkeista, ähm, suoriteperusteinen kirjanpito äh, varmistaisi äh, vertailukelpaisuuden infrastruktuurihankkeiden ja PPP-hankkeiden välillä. Tämä on tarpeen toiseksi sosiaaliturvahankkeet, jotka perustuvat todelliseen rahoitukselliseen taakkaan eikä vain lyhyen aikavälin vaikutuksiin. Tämä on tuo kestävyysnäkökulma, jonka edustaja Gressle aluksi jo mainitsikin. Sitten mennään tähän seuraavaan kohtaan. Lisäarvo ministeritasolla. Tämä on erittäin tärkeää myös täytäntöönpanoelimelle, jotta siellä voidaan tehdä parempia päätöksiä ja tässä haluan mainita riskinhallinnoinnin ja tilinpidon yhteyden ja myöskin ja myöskin käyttöpääoma. Tässä oltiin hyvin iloisia ministerissä, jossa että tiedettiin alaskirjauksista, kun käytiin neuvotteluja, koska vastaus oli, että tehkääpä ensin kotiläksynne ja kerätkää saatavanne ennen kuin pyydätte lisää rahaa. Tämä on yksi esimerkki, jossa tili tietoja voidaan käyttää hyvien päätösten tekemiseen. Toinen liittyy riskinhallintaan. Jos puhutaan äh, ja äh, keskustellaan ähm, saatavista, äh, niin voidaan riskiä arvioida aikaisessa vaiheessa, kun ei ole liian myöhäistä maksaa, mutta asiat voidaan hallinnoida ja tulee määrärahat menetykset voidaan välttää. Tällä tavoin äh, tätä voidaan välttää tulevaisuudessa. Kolmanneksi sijoittajat, suoriteperusteinen kirjanpito vahvistaa valtion pitkän aikavälin finanssipoliittisia tavoitteita ja tämä tuo vakautta ja se auttaa sijoittajia ymmärtämään politiikan muutosten vaikutukset. Tämä on erittäin tärkeää, kun puhuimme velasta ja velan mittaamisesta Kreikassa ja sen se, eläkeohjelmien uudelleenjärjestelyn vaikutukset. Ne vaikutukset eivät ole näkyviä, koska siellä ei sovellettu suoriteperusteita kirjanpitoa. Niin, Lopuksi haluaisin katsoa sitä, mitä on opittu. Uudistusten joustavuus, löytäkää riittävä tasapaino vertailukelpoisuuden ja e, käytännönläheisyyden ja hyväksynnän välillä. Saattaa olla ensimmäinen vaihe EPSAS-hankkeessa, jossa halutaan laajentaa suoriteperusteisuutta ja vertailukelpoisuus on vasta toinen prioriteetti. Äh, puhuin siitä, että poliitikot on otettava aikaisessa vaiheessa mukaan. Sitten Euroopan äh, hankkeiden hallinnointikapasiteetti olisi erittäin hyödyllistä, että luodettaisiin kapasiteetti, joka äh, kerää tietoja tästä kokemuksesta. Tämä voisi antaa neuvoja ja mahdollistaa mm, tällaisten hankkeiden toteuttamista muuttumisen. Neljänneksi äh, kirjanpitoperiaatteet, me puhuimme tästä, ne ovat tärkeitä, mutta ne eivät ole riittäviä, jotta voidaan saada aikaan vertailukelpoisuutta, eivätkä edes standardit riitä, ne on operationalisoitava, jotta voidaan saada aikaan johdonmukaisuutta. Ja viimeinen asia, kapasiteetin rakentaminen ja tiedotus on tärkeää Meidän on tuettava otettava akateeminen maailma mukaan ja tuettava ää, tilintarkastajien ammattiryhmiä. Ja erityisesti on keskityttävä vuoropuheluun poliitikkojen kanssa eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan selittää edut, mitä hyötyä heille on siitä, että he käyttävät EPSOSia tulevaisuudessa. No niin, lopuksi haluaisin siteerata Ifakia. Pidän tuota sanontaa. Ifak sanoo, että tässä ei ole kyse kirjanpidosta, on kyse siitä, että parannetaan mm, ihmisten elämää tämän kirjanpidon avulla. Tästä tässä on kyse. Kiitoksia. <clears throat> Bien, muchas gracias, señor Tomás. Kiitokset Thomas müller marques puheenvuorostanne jotka voidaan tietenkin nähdä kokonaisuutena herra Novakin puheenvuoron kanssa. Ja nyt eh, budjettipääosaston eh, edustaja Rauha Debuge. Eh, halusimme vielä kuulla teidän mm, kantojanne liittyen näihin toteutettaviin ja jo toteutettuihin muutoksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Nyt on mukava kertoa Euroopan toimielinten huomioita. Alkuun haluaisin todeta, mikä tilanne on EUn toimielimessä. Meillähän on ollut hanke, joka käynnistyi vuonna 2003 kirjanpidon uudistamiseksi. Puitteet pohjautuvat IPSOSiin. Tietoteknistä järjestelmää on muutettu jo vuonna 2005 ensimmäistä ensimmäisenä vuotena komissio esitteli konsolidoidun tilin päätöksen kirjanpidon mukaan luettuna kaikki tahot. Tämä siis pohjaa Ipsosille ja totta kai kirjanpidon ovat hoitaneet ulkopuoliset kirjanpitäjät eli tilintarkastustuomioistuin. Ne antavat oman näkemyksensä tilanteesta. Ensimmäisenä vuosina varaus oli tässä kannassa, kannanotossa, mutta nyt sitten tämän jälkeen ilmavarauksia. Mitä etuja olemme voineet havaita tämän kirjanpidon uudistuksen myötä? Voimme vain vahvistaa sen, mitä vieraamme puheenvuoron käyttäjät ovat todenneet jo ennen minua. Sanoisin, että tärkeintä on avoimuus, läpinäkyvyys. Saamme kattavan, täydellisen ja vertailukelpoisen tiedon kirjanpidon kautta. Näillä sanoilla oikeastaan voidaan tiivistää ne edut, joita tästä uudistuksesta on saatu. Tärkeää on myös se, että tämä on helpottanut kaikkien hankkeiden rahoituksen hallinnointia komissiohan siitä pääasiassa vastaa, mutta tämä on vaikuttanut myös muiden toimielinten varanhoitoon. Nyt meillä on kattava näkemys kaikesta vastaavasta. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Me puhumme ennakkorahoituksesta erityisesti kun nyt ajatellaan tämän valiokunnankin jäseniä. Kyse on myös siitä, että miten edunsaajat toteuttavat yhteisön ohjelmia. Meillä on kattava näkemys kaikista eri rahoitusvälineistä, lainoista, avustuksista, kaikista rahoitusvälineistä, joita toteutamme myös kumppaneittemme kanssa ja rahoituksen välittäjien avustuksella. Meillä on myös omista varoista selkeät näkemykset sekä erilaisista lainoista. Niin ikään vastattavista meillä on selkeä käsitys. Me ymmärrämme, mitä laskuja on vastattavana. Tämä voi helpottaa myös budjettineuvotteluja, kun otamme huomioon sen, että voidaan suunnitella maksusuunnitelma ja laskea kaikki maksusitoumukset silloin, ja se, milloin nämä maksusitoumukset sitten maksatetaan. Tämä kaikki on hyvin tärkeää asemme kannalta. Näin myös rahoitusriskiä voidaan paremmin hallinnoida ja myös muita riskejä. Kaikki nämä tiedot löytyvät vuosikertomuksesta. Sehän koostuu kahdesta osasta. Toisaalta tilinpito IPSASin pohjaten ja toisessa osassa sitten budjetin täytäntöönpano. Ja siellä kyseessä on sovellettu kassa virtapohjainen kirjanpito. Joskus on varsin vaikeaa tietää, mitä näiden lukujen taustalla on, mutta täytyy muistaa, että kaikki nämä tiedot ovat tarpeen, jotta saamme selkeän käsityksen rahoitusasemasta. Niin ikään meillä on muita tarpeellisia tietoja, ne eivät välttämättä ole aina kirjanpitotietoja, mutta niiden avulla saadaan kokonaiskäsitys julkisen sektorin toiminnasta. Meillä on aika lailla tietoja esimerkiksi siitä, miten budjettia suojataan, miten talousarvio suojataan esimerkiksi säännön vastaisuuksilta silloin, kun jäsenvaltiot ovat vaikkapa havainneet säännön vastaista käytöstä. Miten tämä kaikki vaikuttaa talousarvioon ja miten voimme talousarvion etuja suojata? Voimme välittää että hyvin myönteisen näkemyksen silloin, kun tiedot ovat kattavat, vertailukelpoiset ja osoittavat tervettä, hyvää varainhoitoa. Kiitos. Sí, pues muchísimas gracias. Suuret kiitokset, rova Aldea. Nyt voimme avata keskustelun. Ja rova eh, Greslellä on nyt ensimmäisiä kysymyksiä. Kiitos. Kiitos näistäkin eh, hyvin mielenkiintoisista katsauksista kansainvälisiin järjestelmiin ja eri jäsenvaltioiden edustajilta, siis Portugalin, Espanjan, Ranskan ja Saksan edustajilta haluaisin kultakin kysyä samaa. Voimmeko me Euroopassa toivoa, että IPSASin pohjalta voisimme saada paremman käsityksen rahojen käytöstä jäsenvaltioissa? mitä EU-hankkeisiin tulee. Onko teillä käsitys siitä, miten kun EU on esimerkiksi rahoittanut hanketta 14 vuoden ajan, eikä rahoitus enää voi jatkua, niin mitä tehtävää jää vielä tämän jälkeen jäljelle? Tässä toivoisin todella läpinäkyvyyttä. Tätä kysyisin teiltä kaikilta. Sitten edustaja Figueiredo No, olin todella vaikuttunut puheenvuorostanne. Se vaikutti kovin suoraviivaiselta ja siltä, että Portugalissa ei minkäännäköistä konfliktia ole syntynyt. Johtuiko tämä helppous siitä, että Portugali oli ohjelmamaa vai johtuiko se siitä, että Portugalissa todettiin, että näin ei tämä voi jatkua, vaan nyt on käärittävä hihat? Ja sitten Saksan edustajalta tai oikeastaan molemmilta kysyisin seuraavaa. Täytyy myöntää, että minua hieman vaivaa se, että tämä vastustus EPSASia vastaan, ketä se hyödyttää? Kyllä tämä pikemminkin käänny itseään vastaan, jos täytyy kysyä, että ketä tämä hyödyttää. No kyllä kai se hyödyttää koko Euroopan unionia. EUn edun mukaista ja ennen kaikkea Saksan edun mukaista on lisätä läpinäkyvyyttä. Eikö totta? Kiitoksia. Si. Jos teille sopii, niin kerätään tässä nyt hieman kysymyksiä salista ja sitten voitte vastata. Mahtakohan täällä olla jollakulle jotain kysyttävää tai huomioitavaa, mm, jotain erityistä mielessään. Jos ei, niin sillä aikaa, kun te vielä keräilette ajatuksia, niin minä ehkä voisin esittää kysymyksen herra Novakille. Joka turhauduin, kun teitä kuuntelin, koska tehän vastoin kuin muut vastasitte tähän kysymykseen, IPSAS, EPSAS, minkälainen konflikti mahdollisesti on niiden välillä ja niin edelleen, niin olitte hiukan eri linjoilla kuin muut. Ja haluaisin ehkä nyt kuulla teiltä vielä hiukan lisää perus neuvotteluita. Eli kertokaapa tilanteesta Saksassa. No, minun oma maani Espanja on hieman Saksan kaltainen, ei nyt virallisesti olekaan liittovaltio, niin kuitenkin hiukan sinne päin. Niin äh, haluaisin kuulla, kun kerran nyt Saksan osa valtioittain tämä järjestelmänne toimii, niin mitenkä ne suhtautuvat sitten itse liittovaltiotason määräyksiin. Ymmärsin, että kun vaikkapa on velkaa ja vertailukelpoisuutta, tilien vertailukelpoisuutta, jota te halusitte ja tätä me toki haluamme, niin toinen juttu on sitten se, mitä tapahtuu, mitä tapahtuu todellisuudessa. Eli tämä suhde osavaltioiden ja Äh, liittovaltiotason välillä ihan historiallisesti. Voitaisiinko tässä saada aikaan parannusta? Sitten herra Müller-Markesille, mitenkä tämä äh, vastuullisuus ja tilivelvollisuus saadaan toteutumaan. Äh, eihän taloudessa voi tietenkään löyhäkätisesti toimia, vaan tarvitaan tiukkaakin taloudenpitoa. Tässähän nyt on niin, että jos on tienattu kolme euroa, niin ei sitä sitten voi neljä euroa tuhlata, vaan kyllä nyt todella täytyy päästä parempaan tilanteeseen. Mielestäni kuitenkin ääripäät ovat aina huono asia. Kultainen keskitie pitäisi varmaankin löytää. Eli sellainen tulevaisuus, jossa nähdään myös tämä moderni maailma, jossa elämme ja tietenkin sitten Eurooppa maailmanlaajuisessa kehyksessä. Olisiko salista muita kysymyksiä, huomioita? Jos ei, niin nyt pyytäisin sitten äh, vastauksia. Mennäänkö nyt äh, päinvastaisessa järjestyksessä, joten ensin Thomas Müller, sitten Novak ja niin edelleen. Eli mennäänpä käänteisessä järjestyksessä. Ja näin ollen äh, mm, Thomas Müller, Markes voi aloittaa sitten Novak ja sitten Ranska edustaja ja niin edelleen. Olkaa hyvä. Ich werde auf Deutsch antworten. Ich Niin paljon kiitoksia. Minä vastaan Äh, saksaksi. Äh, saksaksi esitettyihin kysymyksiin on helpompi vastata saksaksi. Ensinnäkin saksalainen äh, vastaus espanjalaisen kommenttiin mielestäni herra Novakin puheenvuorot entisenä IPSAS-jäsenenä ovat myös hiukan turhauttavia. Menen pian siihen, mitä sisällöllisesti olen niistä mieltä. Ensinnäkin kysymys siitä, ketä tämä vastustus hyödyttää. Ja ymmärrän kyllä, edustaja Gresle, teidän tunteenne, kun teitä harmittaa. Näin minulla käy usein, kun olen kansainvälisessä kontekstissa e, e, ja puhun moderneista kirjanpitojärjestelmistä ja sitten kerron, missä minä tulen. Ja sitten joudun aina selittämään, miksi tällä tällainen edistyksellinen valtio, kuten Saksa, on tässä asiassa vieläkin kivikaudella. Nämä ovat asioita, joista meidän on käsiteltävä. Äm, ketä tämä vastustus auttaa, siihen en nyt halua ehkä puuttua niin syvällisesti. Äh, kysymys kuuluu, ketä se ei auta. Se ei auta meitä saksalaisia, tämä vastustus ei auta EUta, mutta se ei auta meitä saksalaisiakaan, e, ei eurooppalaisessa kontekstissa, koska me olisimme niitä, jotka e, hyötyisivät voimakkaasti avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta, ja e, siksipä eurooppalaisessa kontekstissa tästä ei ole hyötyä, mutta myöskin jos katsotaan kotimaata, niin meillä ei ole siitä hyötyä, vaan ennemminkin haittaa. Minä todellakin toivoisin, että Saksa osallistuisi aktiivisemmin EPSAS-keskusteluun. Kaikki ne hyvät kokemukset, joita meillä on, kaikki ne eh, asiat, joita olemme oppineet, eh, ne voisimme tuoda aktiivisesti mukaan tähän keskusteluun. Se todella hyödyttäisi tätä eh, keskustelua Euroopassa. Parinen sana IPSASista, en voi olla niitä tässä nyt sanomatta. Vaikka monia asioita voinkin tukea, mistä herra Novak äsken puhui liittyen tähän järjestykseen, konseptuaalisiin puitteisiin, niin on todellakin niin, että IPSASin lautakunta tekisi asiat toisin, äh, mitä tulee tähän järjestykseen, äh, konseptiin, puitteistoon ja äh, standardien muokkaamiseen. Nyt meillä on mahdollisuus toimia toisin, joten tukisin kovasti sitä, mitä sanoitte, emmekä me ehkä, meidän ehkä pitäisi antaa ähm, tämä johdattaa meitä liikaa. Ipsas ei sovi, koska se on orientoitunut pääomamarkkinoille. Tässä nyt olen aivan eri mieltä. Olisin kuusi vuotta hukannut ajastani, jos olisin äh, lautakunnassa, joka keskittyy pelkästään julkisen sektorin äh, standardeihin luonut standardeja, jotka on tarkoitettu pääomamarkkinoille. Tämä ei tietenkään ollut meidän tavoitteemme. Mm. Tietenkin tämän, tässä hyvin intensiivisesti nousee esiin kysymys, millaisia pakollisia muutoksia on tehtävä julkiselle sektorille ja ne, on myöskin, ne myöskin toteutetaan, mutta on monia asioita, joissa minä en näe minkäänlaista tarvetta juoda toisenlaista avoimuutta julkisella sektorilla kuin yksityisellä sektorilla, kun on kyse mm, sitoumuksista ja vaateista, niin tämä on vain yksi esimerkki siitä. Minä en näe mitään syytä sille, että siitä poiketaan. Tarvitsemmeko omaa EPSASin standardin luontikapasiteettia vastaus todennäköisesti on kyllä. Jos katsomme jäsenvaltioiden kokemuksia, niin yleensä on niin, että jopa ne, jotka käyttävät IPSASia pohjana, niilläkin on oma standardointielimensä, joka sitten sopeuttaa niitä kansalliseen kontekstiin, luodaan sitten ranskalaiset standardit tai Nigerian julkisen sektorin tilinpitostandardit, mitä ikinä. Tämä on ihan normaali muutosprosessi, se on EUllekin ihan oikea. En usko, että IPSAS vaatii eh, sitä, että sen säännöt otetaan yksi yhteen käyttöön, eh, mutta meillä täytyy olla eurooppalainen syy muutokselle ja eh, siitä on keskusteltava ja sitä varten tarvitaan kaikki osapuolet mukaan. Mutta se, että sanotaan, että IPSAS orientoitui pääomamarkkinoihin, niin se on väärin. Se olisi turhauttavaa, jos Ipsas loisi vain standardeja pääomamarkkinoille. Tähän päätän puheenvuoron vain yksi kommentti. Edustaja Kressilä, te aivan aluksi kysyitte, ja minä kirjasin tuon kysymyksen ylös EPSAS kaikille. Voittaisimmeko ylipäätänsä jotain? No, se on se kysymys, miten käsittelemme sääntöjä ja kuria Tietenkin Ipsasinkin avulla voi valehdella. Te sanoitte, että teille valehdellaan. Niin, voidaan valehdella myös Ipsasilla ja Epsasilla. Kyse on vain siitä, että kuinka kurinalaisesti noudattaa sääntöjä mutta se ei mielestäni ole riittävä argumentti sanoa, että me näitä sääntöjä tarvitse, koska niitä voidaan väärinkäyttää. Täytyy katsoa, miten voidaan luoda parempia valvontamekanismeja monimutkaisten tilanteiden hallinnoimiseksi. Kaikkien jäsenvaltioiden kokoomus on se, kaikkien niiden, jotka ovat siirtyneet kasaperusteista suorta perusteisiin, on se, että ei pelkästään tilin tarkastuksen on uudistuttava, jotta tällais, vaan myös politiikan, jotta tällaisia virheitä voidaan välttää. Kiitoksia. Sí, señor Nova, muchísimas gracias. Eh, paljon kiitoksia ja nyt herra Novak. Sydämelliset kiitokset minunkin puolestani niin, herra eh, Müller Marques, on aivan ymmärrettävää, että teidän kantanne on se, mikä on. Mutta minä nyt mielelläni kuitenkin tässä ehkä haluaisin käydä keskustelua. Ei meidän kantamme ole se, että IPSAS on hylättävä yleisesti ja kategorisesti. Ei, vaan kantamme on se, että tarvitaan puitteet, jotka sisältävät perusperiaatteet, ja tulee ensin katsoa, sopivatko nämä IPSAS-standardit periaatteisiimme. IFRS äh, standardeja äh, liittyen kansainvälisiin pääoman markkinoihin ei voida soveltaa suoraan Euroopassa. Kyse on äh, konsernien tilinpäätöksistä. Ja tästä nouseekin esiin kysymys, että ovatko IPSAS-määräykset soveltuvia tilivelvollisuuden mittaamiseksi, kun ne perustuvat näihin standardeihin, jotka on valmisteltu pääomamarkkinoiden hyödyksi tämän verran näin alkuun. Enkä minä ollenkaan halunnut, että te turhautuisitte minun puheenvuorostani. Halusin vain todeta, että EPSASin kautta meillä on nyt mahdollisuus ottaa valtava harppaus eteenpäin kohti tulevaisuutta. Kysyttiin, mikä on Saksan tilanne. Meillä on liittovaltion taso, sitten meillä on osavaltiotaso, 16 osavaltiota ja vielä kolmas taso, eli kuntataso, koko joukko, valtava joukkokuntia. Kaikki kolme tasoa toteuttavat käytännössä yhtäältä DOPIC, sitten kameralistik ja vielä laajennettu järjestelmät. Eli kaikki, äh, kaikilla eri tasoilla on eri järjestelmät käynnössä. Meillä on äh, liittovaltiotasolla kameralistik Plus äh, omaisuuslaskelmajärjestelmä, sitten Hampurissa, Hessenissä ja Bremenissä DOPIC. Nordline Westfalen on myös ottamassa Dopikin käyttöön osavaltioistamme. Mitä kuntiin tulee, arvioisin, että 80 prosenttia kunnista käyttää dopikia, mutta ei suinkaan samaa. Yhtä ja ainoaa. Meillä on nimittäin ähm, varainhoitoasetus, jota Eh, eri, jäsenvalti- eri osavaltioissa mm, sovelletaan hieman eri tavoin, ja näin ollen meillä ei ole yhtä ja samaa dopikia käytössä kaikissa, ja tämä ei mielestäni ole hyvä asia. Mielestäni olisi erittäin tärkeää, että kirjanpito määräyksiä harmonisoitaisiin Saksassa. Tietenkin eh, kaikki eh, tahot tarvitsevat yhden yhtenäisen yhteisen järjestelmän Saksassa ja mielestäni DOPIK soveltuu tähän hyvin eikä suinkaan tarvitse siirtyä yhdestä ääripäästä toiseen. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että dopingjärjestelmä on oikea, ylivoimaisen soveltuva järjestelmä, ja se ei ole mitenkään ääripään järjestelmä. Ei, vaan se on toimiva järjestelmä, joka kerää relevantit tiedot joko jäsenvaltiotasolla tai EU-tasolla. Tämän verran Saksan tilanteesta ja sitten vielä Rova Gressle kysymyksenne siitä, onko EPSAS soveltuva väline tietopohjan parantamiseen. Minä uskon voivani rehellisesti vastata kyllä, mutta vain siinä tapauksessa, että sitä sovelletaan ja tulkitaan Euroopassa yhdenmukaisesti. Me tarvitsemme Euroopan laajuisen yhtä lailla toimivan kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmän, joka on todella kaikille täysin yhteinen. Onhan äh, aika äh, järjetöntä, että meillä on erilaisia järjestelmiä, jotka, joista sitten keräämme tiedot, äh, syötämme ne mm, tilastotietojen pohjaksi. Ja kyllä minä Eurostatia hyvin ymmärrän sen todeta todetessa, että ei tämä näin voi jatkua. Kyllä Saksan tietovirtaa esimerkiksi voidaan aivan ilmiselvästi parantaa huomattavastikin. Katson, että me todella tarvitsemme eurooppalaisen yhteisen kirjanpitojärjestelmän, jonka pohjalta voimme sitten toimia huomattavasti entistä paremmin ja läpinäkyvämmin. Kiitoksia. Kiitokset herra Novak, kiitos, että puhuitte lyhyesti, mutta hyvin, hyvin äh, selviä sanoja teiltä kuultiin. Ja sitten rouva äh, Lysyvään, voisitteko nyt vastata rouva Kreslen kysymyksiin? Donc, euh, merci de, de me redonner la... Kiitos, että sain uudelleen puheenvuoron. Ensinnäkin haluaisin vielä täsmentää, että Ranska kannattaa sen suoriteperusteisen kirjanpitojärjestelmän yleistymisen kannattamista. Tältä pohjalta havaitsemme, että hankkeessa on tiettyjä rajoja, joita EPSA sille asettaa, ja tästä syntyy joitakin pelkoja. Tiet tiettyjä aiheita vielä tähän mennessä ei ole selkeytetty. Tänä aamunakin nousi esille seikka, joka ei ole lainkaan selkeä. Silloin kun puhumme suoriteperusteista kirjanpidosta, niin puhutaanko silloin pelkästään ikään kuin kirjanpidosta, jota, jota suoritetaan, vai onko tarkoitus tarkastella myös talousarviota. Silloinhan äh, kyse ei ole samasta asiasta. Kyse on, äh, silloin kun kyse on talousarviosta, niin sille on olemassa selkeät puitteet myös lainsäädännön näkökulmasta. Jäsenvaltioissa on olemassa hyvin pitkälti kassaperusteinen näkemys näistä talousarvioista. Hyvin harvoissa jäsenvaltioissa on suoriteperusteinen näkökulma. Sellainen joissakin on, ja siellä tarvitaan koulutusta henkilökunnalle. Eli tilanne ei ole selkeä tämän aiheen osalta. Talousarvio ei kuulu siis suoriteperusteisen kirjanpidon piiriin, ja tästä varmasti keskustelussa syntyy monenmoisia sekannuksia ja väärinkäsityksiä jäsenvaltioissa. Ja toinen seikka vertailukelpoisuuden käsite sinällään. Herra Thomas Müller Marques käsitteli lisäarvoa Euroopan kannalta ja hän toteaa täällä, että lisää johdonmukaisuutta ja tietojen laatua helpottaa vertailukelpoisuutta. Vertailukelpoisuus velvollisuus ei ole suoraa johdosta äh, tästä kirjanpitomenettelystä, vaan, vaan siitä, että myös tilastojen näkökulmasta kirjanpitoa parannetaan niin, että se on helppo lukuisempaa. Tarkoituksena on vertailukelpoisuus ja tarkoitus on siis tuottaa sellaisia tietoja, sellaisia tilastotietoja, joiden pohjalta voidaan tehdä hyödyllisiä vertailuja. Olisi selkeämpää puhua harmonisoinnista, kun ajatellaan yleistä vertailukelpoisuutta, ei, eikä puhuttaisi pelkästään vertailukelpoisuudesta. Sehän vaatii hyvin yksityiskohtaisia sääntöjä toteutuakseen. Ranska joka tapauksessa kannattaa EPSAS-standardeja – jotka olisivat tässä lähtökohtana. Kun ajattelemme esimerkiksi IPSAS-standardeja, niin ne ovat periaatteellisia lähtökohtia. Jos ajatellaan, että voitaisiin EPSAS-standardeissa määritellä säännöt hyvin yksityiskohtaisesti, kohtaisesti kaikkiin tapauksiin, niin minusta tämä on aivan täydellinen harhakuvitelma. Standardit muodostavat järjestelmän, joka on oikeastaan kirjanpitäjän työn perustaa. Kirjanpitäjä sitten suhteuttaa tämän ikään kuin tämän mm, standardin kielenkäytön tilanteeseen sopivaksi. Ja totta kai tässä tarvitaan tilanneanalyysiä, tosiasioiden analysointia. Esimerkiksi se, mitä Rova Kats totesi sotilasmenoista ja siitä, missä vaiheessa ne kirjataan kirjanpitoon. Kirjanpitäjähän ei lähde siitä, että katsotaan mille tilille nämä nyt tulee kirjata, vaan pitää perehtyä siihen, mitä kululuokkaa nämä kulut edustavat. Eli sitten tällaiset menot eivät tule kirjattavaksi samalla tavalla kuin juoksavat kulut. ei voi olla niin, että on standardeja, joissa todetaan, että väistämättä tällaiset kulut on kirjattava tälle tai tuolle tilille. Järjestelmän tulee olla sellainen, joka ei ole liian yksityiskohtainen, koska siinä tapauksessa se ei kuvailisi todellisuutta, joka kuitenkin vaihtelee maasta toiseen ja rakenteesta toiseen. Kolmas seikka, joka liittyy kahteen edelliseen. Tietotekniset järjestelmät jäsenvaltioissa on organisoitu äh, silloin, kun kyseessä on suoriteperusteinen kirjanpito, joka on viety jo hyvin pitkälle. Kahteen kertaan samoja tapahtumia ei kuvailla. Toisaalta perusteisessa kirjanpidossa ja toisessa taas suoriteperusteisessa kirjanpidossa nämä no, toteutuvat samassa järjestelmässä. Eli on olemassa yhteys näissä järjestelmissä. Ja monissa maissa pelkona on juuri tämä silloin, kun on edetty jo varsin pitkälle tässä suoriteperusteisessa kirjanpidossa. Aleksandra Makaronidis täsmensi kyllä, että Eurostat on tarkkana, jotta ei synny sitä tilannetta, että nämä valtiot joutuisivat ikään kuin palaamaan jo aiempiin vaiheisiin. Sitten on vielä iso kysymysmerkki monissa jäsenvaltioissa liittyen äh, konsolidointiin. Kun jäsenvaltio katsoo, että jostakin syystä täytyy konsolidoida, niin sehän on aivan hyvä, mutta jos sitten velvoitetaan konsolidoimaan perusteetta, niin miten tämä sitten toteutuu kun kyse on kansantalouden tilinpidosta. Pitääkö konsolidointi toteuttaa kahteen kertaan, toisaalta yleisen kirjanpidon tarpeista ja toisen kerran sitten isä tilinpidon näkökulmasta. Kyllähän tämä kuitenkin maksaa, tämä raskas prosessi. Tietotekniikkaa on käytettävä, on oltava järjestelmät kunnossa. Eli jo lähtökohtaisesti haluaisimme tietää, mitä hyötyä tästä tulisi. Ranskassakin toisaalta huomioidaan taseessa valtion osallistuminen, sitten on julkisten laitosten arvo, perustuslaillisista syistä alueellisia kollektiviteetteja ei sisällytetä, koska valtiolla ei ole valvontamahdollisuutta, määräysvaltaa näihin yksiköihin. Sitten on tällainen ikään kuin kertymisakkumulaatioprosessi julkisten instanssien osalta. Kysymys kuuluukin, pelkästään standardien noudattamisen takia, kun meidät velvoitetaan toteuttamaan vielä neljäs konsolidointiprosessi, joka kuitenkin maksaa paljon. Kenties vielä loppuun IPSASin ja EPSASin e- eroista. IPSAS tulee IFRS-standardeista yksityiseltä tasolta. IPSAS sopeutuu, so, soveltuu aika lailla hyvin tällaiseen virastoympäristöön, esimerkiksi OECD tai uni, Euroopan unioni kansainvälisinä yksikkönä voivat näitä soveltaa varsin hyvin, mutta aika huonosti tämä soveltuu valtioille – standardi 23 suhtautuu, soveltuu huonosti esimerkiksi verotuloihin. On monia seikkoja, jotka eivät välttämättä sovellu suoraan valtiotasoon. Ja konsolidoinnista, niin kuin jo sanoin, tässä tukeudutaan valvonnan käsitteeseen. Mit, mitä sitten on tällainen pääomavalvonta? Se ei välttämättä ole aina oikea viitekohta. Kun kyse on valtioista ja jopa niiden maiden osalta, jotka ovat kaikista myönteisimpiä tälle suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönotolle. Edelleenkin on paljon avoimia kysymyksiä ja myös sekannuksia, jotka pitäisi selvittää ja poistaa. Ähm, Kiitos paljon. Ähm, herra Ort. Tun jo, herra Figueiredo. Pyytäisin, että puhutte nyt lyhyesti. Itse asiassa meillä ei tässä juurikaan enää ole kokousaikaa, tulkienkin pitäisi lähteä. Pyydän nyt puhumaan lyhyesti. Kiitän tietenkin siitä, että olette kuvailleet järjestelmänne täällä erittäin hyvin. Kiitos, Jum. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Me suhtaudumme myönteisesti EPSAS-ehdotukseen. Toki katsomme, että tulee ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden erityispiirteet. Ja kun ajatellaan sitä, että jos säännöt ovat kaikille samat, niin voidaanko sitten rahan käyttöä eri jäsenvaltioiden välillä tai eri alueiden välillä vertailla entistä paremmin? Kyllä varmasti. Ja kun sitten katsotaan näitä IPSAS-sääntöjä, jotka nyt ovat Espanjassa jo käytössä eh, ja jotka todella mittaavat julkisen sektorin toimintaa. Täytyy varmasti olla kuitenkin realistinen ja katsoa, että jos ja kun otetaan eh, huomioon eh, tai otetaan käyttöön nämä ehdotukset, ne ehkä hieman jäykistävät käytettävissä olevia mahdollisuuksia ja käytettäviä rakenteita, mutta kyllä tässä varmasti meidän täytyy tehdä paljon yhteisiä ponnisteluja. Kiitoksia ja sitten herra Figereid, olkaa hyvä. Äh, <laughs> Kiitoksia. Minä voin vastata vielä lyhyemmin, koska meillä ei ole aikaa. Äh, halusin vain sanoa seuraavaa. Ipsasia me emme arvioi, vaan me äh, käytämme Ipsasin tekstejä ottaaksemme käyttöön oman järjestelmämme. Meillä ei ole EPSasta, mutta se työ, jota olemme EPSASin suhteen jo tehneet, se on hyvä lähtökohta, kun EPSAS astuu voimaan Euroopassa. Meillä ei ole EPSASia, otamme sitten EPSASin pohjaksi, ja kun EPSAS on sitten käytössä, niin me olemme jo valmiita ja voimme jatkaa työtä. Hienoa, suuret kiitokset. Ja Rova Kreisle, halusitteko vielä loppupuheenvuoron? Kyllä halusin kiittää teitä kaikkia tästä hyvin jännittävästä aamupäivästä. Tässä meillä on hyvin paljon vielä työn sarkaa edessämme. Haluan myös kiittää virkamiehiä, jotka valmistelivat tämän kuulemistilaisuuden. Ja kiitän kollegoja Ajala Sender sekä Soltas, jotka toimivat täällä puheenjohtajina tänään. Seuraava työryhmäkokous varmaan järjestetään sitten Berliinissä. Sydämelliset kiitokset. Älkää luovuttako, emme mekään luovuta. Ja oikein hyvää kotimatkaa ja kaikkea hyvää jatkossa. Kiitos.